much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um, good afternoon everybody. I, I know... Hyvää iltapäivää kaikille. Minä tiedän, että kaikki... Niin, hyvää iltapäivää kaikille. Me emme ole kaikki vielä paikalla, mutta nyt meidän pitäisi kyllä ryhtyä toimeen, koska aikataulut ovat tiukat. Nyt ensimmäinen kohta on kohta 10, eli äänestämme Wolf Klintzin mietinnöstä, joka käsittelee luottoluokituslaitoksia. Laittakaa äänestyskortit paikoilleen ja voimmeko vielä testata laitteita. Testaamme äänestyslaitteita. Tiedän, että Svenillä ei ole vielä korttiansa. Pitellalla myöskään ei ole omaansa. Onko nyt joku vielä, jonka kortti ei ole paikalla? Pidättekö nyt jo äh, vieruskaveristanne varmasti, joka on siinä äänestämässä vierestänne. We have a secret ballot. Yeah, secret ballot. Meillä on myös suljettu lippuäänestys, eli täytyy katsoa, kenen vieressä istuu. Right. Okay, so, so... Selvä on. Meillä on nyt vielä kolme, jotka puuttuvat. Yksi vihreä, yksi sosialistiryhmästä ja... No, I don't think it will. Well, you can try it. Let's see what happens. No, kokeillaan. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Oh, we've got a flash. no, it's, it, it's No, no, no. no, we can tell. It says 64 and 65. <laughs> Same person. 64-65 samaa henkilöä. Tämä toimii, jos olette eri huoneissa. Selvä. Nyt äänestys päättyy. Okei, okay, bye. Okay, I'll Selvä. Olemmeko valmiita? Ensinnäkin kompromissi C, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 47 äänen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 tyhjä hyväksytty, kompromissi D äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta vastaan tyhjää Minusta se on hylätty tarkistamisen koneellisesti. And, okay, the vote's closed. Äänestys päättyy. Tässä on nyt vielä yksi ylimääräinen ääni, joka oli puolesta. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme senkin. 57 tarkistetaan. Everybody voted. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. And that's rejected. it still doesn't matter, it... No ei se haittaa, koska tämä on 13.20 tämä tulos. Tarkistu, tarkistus 58 äänet puolesta. Laittakaa äänet selke- äh, kädet selkeästi ylös. Hy- hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hyväksyttiin. Tarkistus 60 raukeaa, 61 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 64 äänet puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi F puolesta. Minkäs haluatte tarkistaa? H64. Selvä, tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki, kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kolme puolesta vastaan hyväksy, hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata yhdeksän tarkistus puolesta, vast, puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme siis 109 tarkistuksen koneellisesti. Where is Aldi? I mean, this is ridiculous. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Hetkinen, meillä on nyt tässä ylimääräisiä ääniä. Nyt, nyt se on oikein. Herra Pitella, miten te äänestätte? Puole, puolesta, eli 16.15, eli se on hyväksytty. No, Tämä oli siis tarkistus 109, joka hyväksyttiin. Sitten 110 puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on sama tulos, eli, mutta tarkistetaan 110 koneellisesti. Hmm? Ole, we're on a card vote. I suggest you plug in quick. Laittakaa nyt kortit paikoillenne nopeasti. We still got two more people here to vote. Täällä on vielä kaksi äänestäjää lisää, mutta selvä. Right. Are you pressing your button? Oletko painanut nappulaa, äänestysnappulaa? Silvi, tässä on nyt vielä joku, joka ei... Nyt kaikki ovat äänestäneet. Hyvä. Ja se on hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Juuri kaksi. Toinen osa äänet puolesta. Se on kohta kohdalta äänestys. Juuri ja toinen osa juuri kakkosesta. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Ensimmäinen osa, sanoo puheenjohtaja vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 112 ja 113 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi M. Ei sittenkään. Alkuperäinen teksti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 119 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 122 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 123 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 124 puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. 124 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Two more again, so... Ja vielä kaksi vastaan, eli 20-20 se siis hylätään. No. 2020 20, 20, 20, eli se hylätään ja nyt sitten 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää, 143 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 144 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää. Uskon, että se hylättiin, mutta tarkistamme koneellisesti. Keep going, keep going. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Ja nyt 148 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 149 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 150 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme sen koneellisesti 150. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kuusi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan koneellisesti. 158. We in favor. We... Hmm. Every voted, the votes... Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Sven. Pitella. Can we start, can we start again? Can... Voimmeko aloittaa uudelleen? Nyt äänestämme tarkistuksesta 158. Can you open, open, open the vote on 100? Äänestys alkaa. Tarkistus 158. Right, so everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No niin, se on siis hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt tämä tarkistetaan 173. Has everybody voted? Right. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuinka monta sylimerestä täällä nyt on? Hylätty. Selvä. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty 176 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 177 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko toistaa? 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi S kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta Haluatteko tarkistaa? Ahaa, 186 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Votes closed. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 187 puolesta. Joku muu kuin Wolfin pitää äänestää. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 189 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty, mutta parasta tarkistaa. 189 ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hylätty kolmella äänellä. Ja sitten yksi vielä Diegolta, näinhän se meni. Eli kaksi Herra Pitellalla on nyt kortinsa, joten tämä on kyllä hylätty. Sitten toinen osa. Wolf, äänestämmekö toisestakin osasta? Selvä. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty nelonen puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty, mutta tarkistetaan se koneellisesti. Äänestys päättyy. Tässä on nyt kaksi ylimääräistä, jotka pitää lisätä ei yhtään poistettavaa, eli se on hyväksytty yhdellä äänellä. Ja nyt menemme tarkistukseen kuusi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Ei se rauennut. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Minusta se on hylätty, mutta parasta tarkistaa koneellisesti. Tarkistus kahdeksan. Se on hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 10 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 31 puolesta, vastaan tyhjää, hy- hylätty 32 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty ja nyt sitten kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 41 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten koko tekstistä koneellinen äänestys näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, joten tulos on 27 puolesta, 13 tyhjää. Selkeästi hyväksytty. Clarify which members are voting. Voisitteko kertoa, eh, kuinka kortit ovat äänestävät? Ketkä ovat näitä? Äh, Sven Giegold ja Diego Föö Pitellä ensin ei ollut korttia, mutta nyt hänellä on. So in fact, okay. So we're now moving on. Ja nyt pääsemme eteenpäin äänestykseen. Aha, sihteeristössä muutoksia, mutta minä jatkan puheenjohtajana. Eli Kyseessä on Ashley Foxin mietintö rahoituslaitosten hallinto- ja ohjausjärjestelmistä. Kaikki valmiina. Eli yksi alperen tekstin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Im, Imko 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Täällä on melkoinen melu. Sitten alkuperäteksti kohta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D. Kuinka? Oh, see, right. So D falls. Eli D raukeaa ja sitten pääsemme tarkistuksen 14, joka on vasta seuraavalla äh, sivulla. Se on minun puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kom- kompromissi E, anteeksi. A, tarkistus 15 ensin puolesta vastaan tyhjää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 vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaan tarkistaa 30 koneellisesti. 30. Kolmekymmentä. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Ahaa, siellä on vielä yksi vastaääni. Teo. Diego. Selvä. Kiitoksia. Eli hyväksytty. Selvä. Sitten juuri yhdeksän. Sitä ei tarvitse äänestää 32 puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty. Juuri seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten juuri kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Jurista, juuri 13 lisäksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 15 puolesta tyhjää Hyväksytty. 36 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Juri ja minä puolesta vastaan tyhjää. Sillä ei ole numeroakaan. Äh, tyhjää hyväksytty. Sitten 39 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tuossa on yksi vedetty pois ja sitten raukeaa. IMKO 14 seuraavaksi. Eli IMKO 14 raukeaa. Eli 43 puolesta vastaan tyhjää. Ilmeisesti hylätty. Kokeillaanpa uudestaan. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 10 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan IMKO 10 koneellisesti. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta hyväksytty ja loput raukeavat. Sitten juuri kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 2. Siitä ei äänestetä. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri kolmen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta. Ahaa, juuri kolmannen pitää tarkistaa. Selvä. Kärsitö Diegon puolesta. Kaikki äänestäneet, äänestys päättyy hyväksytty. Selvä. Oh, hang on. Sorry about this. Wrong phone. Go away. Vaikene. Um, we are now on 64. Eli 64. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää. Eli 65 uudestaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. eli 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja mitäs sitten? 70. 70. 70. Sitä äänestetään. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Ja nyt kompromissi J. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mihin? Imko 19. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 11. Puolesta. Vastaan. Imko 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Juuri 11. Sitä ei äänestetä. Juuri 22. Puolesta Juuri 11. Se sisällytetään, se on heidän aloittaan. Sitten juuri 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 puolesta vastaan en tiedä, kuinka sosiaalisti tässä oikein, aa, puolesta hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juuri 11, siitä ei äänestä IMKO 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 voidaan äänestää? Ei, se raukeaa. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Alkuperäinen raukeaa. 82 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Se on helpointa. 82. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Hyväksytty yhdellä äänellä. Kahdella äänellä. Yhdellä. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Ei se raukeaa. Eli 87 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluaako täällä joku jotain? Mitä? Mikä? 89. Selvä, tarkistetaan. 89. Okay. Selvä. Hylätty. Juuri 23 sisällytetään. Eli sitten IMK 17 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. IMK 7 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 24, sitä ei äänestetä. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 95. Kaikki äänestäneet. Eli yksi. Puolesta yksi vastaan vielä, eli ra- ähm, Hylätty. 96 puolesta vastaan. Tyhjä. En nyt oikein saa käsiä ylös. Eli 96 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa. 97. Tarkistetaan. But that's reject. Se on hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 103 puolesta vastaan tyhjää. Voidaanko tarkistaa 103? That's carried. Hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi K puolesta vastaan tyhjää tarkistelusta kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Juuri 26 sisällytetään 116 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 120. Kaikki äänestäneet. Kaksi ei ole, mutta äänestys päättyy. Ja tämä hylätään. Sven siltikin hylätään. 121 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 18 19, kaikki selitetään 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom, 120. Äh, 125 ja 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää ilmeisesti hylätty, mutta tarkistetaan. Se on hylätty. 142 puolesta. 142 vastaan. Vaikeaa, jos äh, kansanpuolue ei äänestä näkyvästi. Niin puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Eli loput raukeavat. Sitten 144 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 20 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Juuri 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten ykkönen puolesta vastaan eh, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti tekstistä muutettuna. Vielä puheenvuoro. For Uh, on Ihan selvennyksen vuoksi tämä H-kompromissi, siihen oli suullinen tarkistus, joka sisältyi kompromissiin. Oletan, että siitä todella äänestettiin yhdessä kompromissin kanssa. Halusin vain varmistaa. Kiitos. It wasn't flagged up as an oral amendment actually, Mike. Itse asiassa tässä eh, tekstissä niin ei mainittukaan tuota. Ai, minä olisin pitänyt se sanoa, mutta kukaan ei vastustanut Eihän. Selvä. Eli nyt äänestämme tekstistä näin muutettuna. Oh. Uh, hang on, okay. How did we manage to cancel? Kuinka onnistuimme? Perutetaan se. Eli kyllähän tässä Jonathan kappaleesta äh, sitaatti ykkönen siitä alkuperäisestä tekstistä ja sit, Setti kakkosesta ei ollut. No eikä niistä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Esitetty kakkonen puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. No niin, ja nyt sitten voimme äänestää koko tekstistä näin muutettuna. voted, votes closed. Äänestys päättyy. 36 ja siihen vielä kaksi lisää. 38, 32 olivat äänet. Selvä. Ja nyt pääsemme äänestykseen, joka koskee Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämistä Peter Prattia. Kuulimme häntä tänä aamuna. Voidaanko tämä hyväksyä suosion osoituksiin? Ovat kaikki valmiita, eli tapetaan. Right, that's done. Selvä. Se on hoidettu. Voidaan jatkaa. Ja nyt pääsemme Kutashin mieteluodoksen EIPn vuosikertomuksesta. Olemmeko valmiina? Eh, tarkistus kaksi puolestaan hyväksy, hylätty, niin, kolmannen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää, Aaperin hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi B, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää. Can we try this again? Yritetään uudestaan. 14 puolesta vastaan tyhjää. Koneellisesti vielä. Pahoittelen. Um, oh, can't even see how we're supposed to be voting. Mm, en edes näe, mikä ryhmäni linja oikeastaan on. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja missäs nyt mennään? Hylätty luulakseni kyllä. Ja seuraavaksi tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 raukeaa, eli kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta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 ja se kaatui. Well, it's still... No kyllä, näin käy nyt edelleenkin. Alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus Pyysikö joku tarkistamaan tämän toisen osan tarkistuksesta 31? Puheenjohtaja korjaa, ei vaan toinen osa, kohdan 11 alkuperäinen teksti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hän äänestää puolesta, sinä vastaan hylätty. mikä merkitsee sitä, että minä olin oikeassa. Sitten tarkistus 32. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän on vedetty pois. Eli alkuperäinen teksti kohta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan 39. Pyytäisin teitä kaikkia äänestämään puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 40 raukesikin. Sitten alkuperäinen teksti kohta 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 on rauennut. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta mitä? In, in the voting list, I... Äänestyslistassa 48-49 tarkistukset ovat lisäyksenä myös yhteensopivia sopivia. Voimme sisäänestää myös siitäkin vai? Okay. Ahaa, se on otettu mukaan. In case. Kyllä, näin oli siinä tapauksessa, että jotain muuta olisi kaadettu, mutta näin ei ollut. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 tarkistetaan koneellisesti. Nousevatko kädet vaiko eivätkö? Feijo äänestää vastaan ja Giegold puolesta, eli hylätty alkuperäinen teksti puolesta. Alkuperäinen teksti kohtaan 21 puolesta. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 53 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 3 puolesta vastaan vai se olikin katettu kont 4 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kont 5 puolesta Up 14 asti 14 vielä viimeisenä yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää, kaikki hyväksytty. Sitten kont 15 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Teksti näin muutettuna, koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja vielä. Odottakaapa hetki. Nyt vielä päätöslausumaesitys. Äänestys alkaa. Come on, keep on voting. Äänestäkää, äänestäkää. Teitä on koko joukko siellä ja vielä eivät sormet ole käyneet napilla. Kymmenen vielä äänestämättä. Äänestäkääpä nyt. Kuusi edelleen, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Joku ei äänestä. Ei sitten. Äänestys päättyy kuitenkin 31 puolesta neljä tyhjää. Onko seuraavasta jotain äänestyslistaa? So this is the first vote and the second vote. What do you mean? There is a second vote, which is this, yeah. is nothing. No? Uh-huh. Okay. okay. Now we go on to the... Nyt siirrymme ammattimaisiin eurorahan maatiekuljetuksiin jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella. Tarkistus kolme puolesta voidaanko ottaa kolmosesta seiskaan yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää kaikki hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja loput kahdeksan ja sitten myös suullinen. Kaikki yhtenä ryhmänä vast, vast, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tästä koko tekstistä näin muutettuna äänestämme koneellisesti. Votes closed. Äänestys päättyy. 35 eli yksimielisesti. Sitten lainsäädännöllinen päätöslauselma. Äänestämme siitä myös koneellisesti. Äänestys alkaa. Come on, keep voting. Äänestäkääpäs nyt. Olkaa hyvät. Äänestäkää edelleen. Painakaa äänestysnappuloita. Still four of you left to vote. Edelleen neljä, jotka eivät ole äänestäneet. Kaksi. Selvä. Nyt äänestys päättyy. 34 puolesta. Well done. Now We move on to... Sitten siirrymme seuraavaan äänestykseen. Edelleen Sophie Okunin mietintö. Yeah, that's right. Right, so this is just a, a... Siis tämä on vain yhtenä ryhmänä. Minun täytyy lukea tämä ääneen. Eli tämä on hyväksyntämenettely, joka koskee yhteispäätösmenettelyä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen ammattimaisesta eurorahan maantiekuljetuksista jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella soveltamisalan laajentamisesta ja 16.3. äänestämme tästä, eli tässä ja nyt, tästä laajentamisesta. Tämä tapahtuu koneellisesti, vain yksi äänestys. Right, the vote's closed. Äänestys päättyy. 35 puolesta. Hyvää työtä, rouva Okoni. Nyt se on siis laajennettu. Sitten siirrymme edelleen rouva Okonin lausuntoon yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A. Tässä on Aldelta suullinen tarkistus. Sopiko se teille kaikille? Se oli siis kompromissiin A. Hyväksymmekö tähän suullisen tarkistuksen? Oh, do you want to vote the oral amendment? Haluatteko äänestää siitä suullisesta tarkistuksesta? Selvä, me tar- äänestämme siitä erillisesti. Äänet puolesta vastaan tyhjää. Suullinen tarkistus on hylätty, joten alkuperäinen kompromissi nyt, kompromissi A, äänet puolesta vastaan tyhjää. Otetaanpa se koneellisesti varmuuden vuoksi. Original compromise A. Alkuperäinen kompromissi A. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten kompromissi B, äänet puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Siihenkin jälleen suullinen tarkistus esittelijältä ensin. Okay, right, first... Selvä ensin kaksi äänestystä. Ensin tarkist, suullinen tarkistus esittelijä, lausunnon valmistelijat äänet puolesta vastaan ty, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Um. No, I don't know. Ah. Right. Okay. Right, that's carried. Hyväksytty. Se tarkoittaa sitä, että meidän ei tarvitse ottaa tätä vihreää tarkistusta. Okay, so now we have... Selvä. Nyt meillä on vielä suullinen tarkistus esi- valmistelijan suulliseen tarkistukseen. Ja siinä, siinä puhutaan EU-viitekehyksestä ja muutetaan se pelkäksi EU-ksi. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. No sehän oli helppoa. Sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää Voisitteko nostaa enemmän käsiä ylös? E, toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Nyt vielä tarkistetaan koneellisesti. And could Aldi perhaps signal? Saisiko Aldeltakin merkin? <laughs> okay, four of you. Selja on neljä, kolme. Ei ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ei. Do we need amendment 10? Sitten tarkistus 10. Äänestetäänkö siitä? Alkuperäinen teksti ei. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12 puolesta. Tyhjää. Vastaan. Hyväksytty. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 14 Siihen esittelijältä suullinen tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 raukeaa. 16 vedetty pois. Tarkistus 17 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tässä on nyt paljon vilkutuksia. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme koko tekstistä näin muutettuna koneellinen äänestys. Ooh, um, <coughs> Thank you. I know, I know, it, it depends where Corinne sits, you see, I can't see Sylvie's light. No nyt riippuu siitä, missä koriin istuu. En nähnyt tässä silvien valoa, mutta äänestys päättyy nyt joka tapauksessa. Hyväksytty 26 ääntä puolesta. that excitement, we're now moving on. No, tämän jännitysnäytelmän jälkeen nyt siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan joka käsittelee toimintavaihtoehtoja etenemiseksi kohti kuluttajia ja yrityksiä hyödyttävää eurooppalaista sopimusoikeutta. Consideration of amendments. Is she not here? Valmistelija on Sirpa Pietikäinen. kertoo tarkistuksista hän on paikalla. Sorry, Brendan, I can't interpret the hand signals. En nyt ymmärrä käsimerkkejä. Okay. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Liikaa mellua. Can you... Right, now we have a bit of quiet. No niin, nyt on hieman hiljaisempaa. Sirpa, oletko valmis? Selvä. Eli kyseessä on sinun lausuntosi tarkistusten käsittely. Uh, I'm sorry. Uh... Kiitoksia. Eh, pahoittelen eh, puheenjohtaja. Eh, en heti tajunnut, mistä oli kyse. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita hyvin rakentavasta työstä, kommenteista ja tarkistuksista. Mehän yritämme löytää sellaisen kompromissipaketin, jotta saamme yhtenäisen kannan tästä valiokunnasta. Ja minusta tässä ei ole mitään suurempia kiistakysymyksiä. Tässä on muutama eh, kommentti ja palveludirektiivin maininnasta, jotkut eivät halua tällaista mainintaa. Ja sitten rahoituspalveluiden mukana ottaen tähän sopimusoikeuteen, sitäkin on vastustettu selvästi. Ja muista kommenteista. Haluaisin nyt nostaa neljä pääseikkaa esiin, mikäli tähän on aikaa. Ensinnäkin sopimusoikeus on tervetullut ehdotus ja sitä täytyy viedä eteenpäin. Se on hyvä Euroopalle, se on hyvä kuluttajille ja pk-yrityksille. Toiseksi tarvitaan vaikutusarviointia, jotta saadaan myös oikeudellista selvyyttä. Tällaista kolmannesta tiestä tällaista optin välineistä. Ja kysymys on siitä, että meidän täytyy pitää huolta kuluttajansuojan korkeasta tasosta. Ja tämä tarkoittaa, että kaikki ehdotukset ja optin sopimukset pitää olla sen laatuisia, että täytetään vähintään kuluttajansuojadirektiivin vaatimukset. Ja sen vuoksi tarvitaan tämä direktiivi ensin, ennen kuin tätä hanketta viedään eteenpäin. Ja toiseksi, mikäli jäsenvaltioissa on eh, laajempaa kuluttajan lainsäädäntöä, niin eh, me pidämme hyvänä, että on eurooppalaista eh, sopimusoikeutta, mutta kuitenkin pitää aina taata kuluttajansuojan korkein taso. Myös yritysten välisissä sopimuksissa kehotamme komissiota etenemään. Toistaiseksi komissio on ollut epäilevä tämän suhteen. Ja sitten vielä rahoituspalvelut. Tän, niiden suhteen niistä pitäisi ensin huolehtia sektorikohtaisella lainsäädännöllä, mutta jos on tapauksia, joissa Tämäkin pitäisi ottaa mukaan esimerkiksi vakuutuskysymyksissä ja joissakin kuluttaja kysymyksissä, niin tarvittaisiin ensin vaikutusarviointia ja tähän tarvittaisiin asiantuntijaryhmä arvioimaan asiaa. Kiitoksia tarkkavaisuudestanne. Tässä kaikki. Haluatko varovalmistajat puhua, Catherine? No, I, I only thank the Minä haluan vain kiittää valmistelijaa hyvästä kokouksesta, jonka pidimme. Lisää huomiota minulla ei ole. Catherine. Thank you. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän myöskin valmistelijaamme. Kyllä hän on tehnyt kovasti työtä ja olen tyytyväinen näihin tarkistuksiin ja esittelijän ehdottamiin kompromisseihin. Erityisesti tuen hänen sitoumustaan tähän vaikutusarviointiin. Tästähän keskustelimme Strasburgin kokouksessa. Se on hyvin tärkeää, kun katsotaan niitä syitä, miksi monet kuluttajat eivät osta tuotteita – muista jäsenvaltioista, niin 75 prosenttia totesi, että kyse oli hinnasta ja vain 20 prosenttia, että kyse on näistä ehdoista. Mielestäni meidän on tärkeää ymmärtää, mitä teemme ja tässä prosessissa vaikutusarviointi on hyvin keskeinen väline ja varmaan ensi viikolla tähän asiaan saadaan sitten tämä tekstiluonnos. Kiitos. Kiitoksia. Minä olen Alden varjovalmistelija. Minulla on kaksi seikkaa ja yksi yhdestä jo puhuttu. Nimittäin se, että tämän opt-in tapaus, eli valitaan tähän mukaan meno, e, eli e, se täytyy valita, jotta se on menestyksekäs. Eli tämän vuoksi täytyy taata nämä korkeat standardit. Ja sitten minulla on tarkistus 17 siinä opt-in, siinä pitäisi olla therefore, tai ainakin pilkku. Ja toinen seikka, mikä on ymmärtänyt oikein, oikeudellisten asian valiokunnan valmistelijan kannen, hän on käsitellyt asiaa jo vuosikausia, niin hän sanoi, että tässä ei ole tarkoitus ottaa mukaan rahoitussopimuksia, vaan tämä olisi tarkoitettu kuluttajasopimuksiin, eikä näin monimutkaisiin asioihin joissa tarvittaisiin ehkä toisen tyyppistä ehdotusta. Ja minusta tämä on aivan oikea linja. Ja tämän vuoksi jotkut tämän valiokunnan jäsenet ovat varovaisia sen suhteen. olisi varsin suuri askel, jos tämän ottaisiin mukaan myös rahoituspalvelut. Ja tämän vuoksi korostan, että tämä ei koskaan ole ollut tarkoituksena. Tässä kaikki. Sirpa Haluatko vielä vastata? Kiitoksia. Uskon, että molemmat kannat voidaan ottaa huomioon. Minulla on vain kysymys eh, rahoituspalveluista. Oletteko sitä mieltä, että ne täytyisi jättää kokonaan tämän ulkopuolelle vai olisiko mahdollista eh, sanoa, että tässä vaiheessa ne jätetään ulkopuolelle, mutta myöhemmin, kun vaikutukset on arvioitu ja on ollut tämä asiantuntijaryhmä, niin asia voidaan harkita uudelleen. Eli tarkistaisin vain kantanne. Um. Minä haluaisin, että tämä valiokunta olisi mukana paljon vahvemmin alusta asti, jos rahoituspalvelutkin otetaan mukaan, sillä siellä on paljon erityyppisiä sopimuksia. Ja minusta tätä ei laadittu ollenkaan tällaiset sopimukset <clears throat> huomioon ottaen. Joten tässä ei varmasti voida palata varsin pian kysymykseen, tänne pitäisi jättää ulkopuolelle. Mutta voidaan ottaa moottoripyörän onnettomuudet sillä siinä voi olla erityyppisiä e, oikeusjärjestelmien valintakriteerejä, joiden tämä olisi sellainen. Eli jos e, moottori, e, anteeksi, auto-onnettomuudet, eli kysymys on siitä, että kuka ajaa autoa, niin siihen, siinä on kysymys todella kuluttajia koskevasta kysymyksestä. Ja tässä ei ole mitään toimivalta ristiriitaa ja tätä kannatti myöskin jurin valmistelija. Me olisimme itse asiassa hieman hölmössä asemassa, jos nyt haluaisimmekin mukaan kaikki rahoituspalvelut. Joten eh, eiköhän tässä ollut kaikki. Eh, tästä eh, on päävaliokunnan äänestys ja toukokuussa sitten täysistunnossa. Ja sitten yhdeksänteen kohtaan siinä on talletusten vakuusjärjestelmät. Petra. Kiitos rouva puheenjohtaja. Parhaat kollegat, valmiina ollaan. Tosiaan talletusten vakuusjärjestelmät Euroopassa ovat työllistäneet tätä valiokuntaa jo useaan otteeseen ja nyt erityisesti rahoitusmarkkinauudistuksen puitteissa tämä toimi on otettu mukaan, jotta että saataisiin vakaampi talletusten vakuusjärjestelmä etabloitua Eurooppaan vastaisuudessa. Komissio on tähän liittyen tehnyt ehdotuksen, jonka hyväksyn osittain, mutta en kaikilta osin. Ja aivan ensiksi haluaisin ehkä puhua konseptuaalisista lähestymistapaeroista ja tämän jälkeen puheenvuorossani mennä yksityiskohtiin kommenttiin, jotka tätä luonnostani leimaavat. Komission konseptuaalinen lähestymistapa haluaa tässä tällaista one size fits all lähestymistapaa niin, että kaikissa jäsenvaltioissa tämä menettely ja malli olisi täysin sama. Ja keskusteltua niin monien pankkien, mutta myös hallitusten edustajien kanssa monista eri jäsenvaltioista, mutta olen kuullut, että tässä ei itse asiassa komissio ole tarpeeksi ottanut huomioon tilannetta, heterogeenista tilannetta eri jäsenvaltioissa. Joissain jäsenvaltioissa nimittäin nämä talletusten vakuusjärjestelmät toimivat hyvin, ja tätä komissio ei ehkä ole tarpeeksi ottanut huomioon. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että tallettajien suojan on oltava samalla tasolla kaikkia Euroopassa, mutta mielestäni ei ole välttämätöntä tähän tavoitteeseen päästä yhden mallin mukaisesti. Kyse on siitä, mitä haluamme. Yhtäältä haluamme tallettajien vastaavan suojatason ja talletusten vakuusjärjestelmien saman tason, emmekä kolmanneksi myöskään halua kilpailun vääristymistä pankki- tai vakuutusalalla. Tämä voidaan kuitenkin toteuttaa myös sitä kautta, että Euroopan tasolla – sovitaan yhteisistä säännöistä, yhteisistä pelisäännöistä, joita kaikkien äh, rahoituslaitosten on kunnioitettava. Ja näin myös jäsenvaltion tasolla mahdollistetaan äh, talletusten vakuusjärjestelmien äh, toimintatavan mahdollisimman suuri joustavuus. Konkreettisesti tämä merkitsee sitä, että yksittäisissä jäsenvaltioissa tulevaisuudessa on koko joukko paybox-järjestelmiä, jotka kattavat esimerkiksi Itävallan, Saksan, tulevaisuudessa myös Italian kaltaiset järjestelmät, joissa kaikki on mahdollista. Tällaiset sekajärjestelmät, valitettavasti Sanchez Presedo ei ole nyt paikalla, minä arvostan kovasti espanjalaisten mallia, jossa yksittäistapauksissa ryhdytään ennaltaehkäiseviin toimiin, mutta myös toisaalta pelastetaan pankkeja ja maksutkin ovat mahdollisia. Ja nämä konseptuaaliset erot ovat huomattavasti pidemmälle meneviä myös pelastustoimien suhteen ja ennaltaehkäisevien toimien suhteen kuin mitä komissio on ehkä ottanut huomioon. Ja tästä syystä minä ehdotan äh, erilaista lähestymistapaa kuin komissio. Yksittäisiltä kohdiltaan tämä merkitsee seuraavaa. Minun ehdotuksessani varojen käyttöä äh, mahdollistetaan huomattavasti pidemmälti myös äh, yritysten pelastamiseen ja siis ennaltaehkäiseviin toimiin. Ei tosin mitenkään säännöittä, koska kyllähän on niin, että myös seuraavassa pelastustoimessa rahaa on rahastossa oltava aina kylliksi ja pelisääntöjen on oltava yhteiset eurooppalaiset pelisäännöt, joita luonnollisesti leimaavat kansalliset ominaispiirteet, joita valvotaan kansallisella tasolla. Eli rahastosta, talletusten vakuusrahastosta voidaan käyttää varoja ennaltaehkäisyyn ja myös pelastustoimiin pidemmällekin mennen kuin mitä komissio ehdotuksessaan toteaa vakuusjärjestelmien vakaus on äärimmäisen tärkeää ja tähän mielestäni päästään sillä, että tallettajien yhtenäinen suoja on 100 000 euroa per tallettaja ja rahastojen on tähän tavoitteen mukaan pystyttävä. Komissio on ehdottanut 1,5 prosenttia tasolta. Minä ehdotan 1,5 eh, prosenttia katetuista eh, tuloista. Ja miksi tämän teen? Siitä syystä, että komissio viittaa eh, koko maan kattavaan tilanteeseen, koska se toteaa, että tällä hetkellä näitä covered deposits, tätä järjestelmää ei voitaisi käyttää siitä syystä, että niin kutsuttu single customer view, jossa katsotaan yksittäistä yksittäistä asiakasta ja tämä hankaloittaa kokonaisjärjestelmää. No mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä pian on jo mahdollista, muissa maissa kuitenkaan muka ei ole. Siksi mielestäni tarvittaisiin sellainen mittauspohja, perusta, joka itse asiassa äh, ei ole se, joka pitäisi ottaa, jotta voidaan suojella se, mitä on suojattava, ja mielestäni tämä ei ole perusteltua. Miksei? Koska vakaus näiden vakuuksien suhteen on minun ehdotuksessani eri kuin komission. No niin, komissiossa puhutaan siis 1,5 prosentista korvattavat, korvattavat summat ja minä puhun taas 1,5 prosentista kokonaisuudesta. Luxemburgissa pankit äh, maksavat 88 prosenttia, tällä hetkellä Alankomaissa 23 prosenttia. Eli luxemburilaiset pankit ovat huomattavasti vakaammalla perustalla. Ja jos me haluamme äh, samankaltaisen vakaustason kaikkialle Eurooppaan, meillä pitäisi olla yhteinen laskentaperusta. Eikä tämä ole mitenkään mahdollista, mahdotonta. Äh, näinhän esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta todella on tehnyt, mutta muut väittävät, että tämä on äh, liian hankalaa. Pankit sanovat, että minä tarvitsen näitä tietoja vain siinä tapauksessa, että olen joutunut maksukyvyttömäksi ja silloin minua nämä tiedot eivät enää kiinnosta. Mutta meidän tulisi luoda nyt sellainen tilanne, jossa meillä on todellisia kannustimia sen puolesta, että myös katetut omaisuudet otetaan huomioon ja siksi minä ehdotan hyvin tietäen, että tällä hetkellä tätä järjestelmää ei vielä voida ottaa käyttöön, että periaatteeltaan 1,5 prosenttia olisi tavoitteena ja järjestelmät, jotka eivät tähän tällä hetkellä pysty, maksavat saman prosenttiosuuden kokonaisuudesta, mutta näiden muiden maksujen kautta. Tämä tulee siis kalliimmaksi niille järjestelmille, jotka eivät kykene näitä, ottamaan huomioon vain näitä todella katettuja tuloja. Ja siksi haluan motivoida markkinoita mahdollisimman pian ryhtymään tarpeellisiin toimiin, jotta nämä covered deposit voitaisiin tarjota jopa yksittäisille kuluttajille Ähm, yhdistynyt kuningaskunta on todella osoittanut, että tämä voidaan toteuttaa suhteellisen nopeassakin aikataulussa. Ja mitä tulee näihin covered deposit äh, ja single customer view, niin myös nämä maksuajat vahinkotapauksessa ovat tietenkin kiinnostavia. Tähän astihan 20, tähän asti sen oikeuden mukaan 20 päivää plus hätätapauksessa vielä 10 siihen päälle, eli 30 päivää kaiken kaikkiaan, jolloin tallettajan on saatava rahansa takaisin. Tämä ei ole kestävää, koska ei voida odottaa, että ihmiset joutuvat odottelemaan rahojaan jopa 20 päivää. Tämä saattaa olla mahdollista sellaisten ihmisten kohdalla, jotka ovat hajauttaneet omaisuutensa talletuksensa eri pankkeihin, mutta näin ei suinkaan ole kaikkialla. Tämä koskee vain hyvinvoivia kansalaisia. Komissio on ehdottanut nyt viittä päivää ja kaikkien eri tahojen, jotka eivät jotka, joita tässä on kuultu, kanta on se, että tämä ei ole mahdollista. Tämä ei, ei, ei, ei ole mahdollista, mutta sitten kun niiden vakavaraisuus on hoidettu, niin se tulee olemaan mahdollista. Ja meidän on otettava nämä nämä kuluttajat todella huomioon. Toisaalta heille ei myöskään voi luvata liikoja, jos, ei, jos on luvattu lyhyt öm, talletusaika, mutta sitä ei voidakaan kunnioittaa, niin ö, kuluttajat pelästyvät ja juoksevat sitten pankkiin noutamaan rahansa, koska ikään kuin vakuusjärjestelmä ei ole luotettava, jos maksut eivät toteudu sovitussa määräajassa. Eli meidän pitäisi löytää kultainen keskitie mahdollisimman nopeiden maksujen välillä ja toisaalta sitten sen välillä, että aivan varmasti voimme tämän lupauksemme pitää luottamuksen säilyttämiseksi. Eli me ehdotamme tällaista seitsemän päivän määräaikaa, niin viisi päivää työviikko, seitsemän päivää viikko ja ne laitokset, jotka eivät seitsemässä päivässä näitä maksuja pysty toteuttamaan, niillä on vuoden 2016 loppuun mahdollisuus säilyttää maksuaikana 20 päivää, mutta samalla niiden on taattava, että joka ikinen asiakas ensimmäisten viiden arkipäivän sisällä saa osan talletuksistaan 5000 euroon asti maksettuna. Eli että tallettajat saavat jonkin verran rahaa hyvin nopeasti ja loput sitten 20 päivän sisällä. Ja kun tällaista tarkastusvelvollisuutta ei ole, ollut tähän asti, niin näin ei vielä ole toimittu, mutta tämä tulee olemaan mahdollista myöhemmin. Ja näin voidaan luoda lisää kannustin jäsenvaltioille, jotka eivät tällä hetkellä pysty näin nopeasti maksamaan, niin luodaan kannustimia järjestelmien muuttamiseksi siihen suuntaan, että ne voivat nämä maksut toteuttaa mahdollisimman pian, koska se tulee niille halvemmaksi. Komissio on lisäksi ehdottanut siirtymistä yhteistyöhön, joka olisi Euroopan laajuinen talletusten vakuusjärjestelmien osalta. Tässä ehdotetaan ihan konkreettisia ehtoja, jolloin talletusten vakuusjärjestelmiä voitaisiin tukea jäsenvaltioiden välillä luotottamalla siinä tapauksessa, että toinen jäsenvaltio tai sen vakuusjärjestelmä on joutunut ongelmiin. Täytyy myöntää, että lukuisienkin keskustelujen jälkeen kollegojen kanssa ja jäsenvaltioiden edustajien kanssa ja vakuusjärjestelmien edustajien kanssa, niin olen tullut siihen lopputulokseen, että tämä ei ole hyvä ajatus. Meillä on Euroopassa koko joukko täysin erilaisia pankkimarkkinoita, joiden riskit myös ovat hyvin erilaisia. Ja se, että nyt yhden maan asiakas joutuisi olemaan mukana kantamassa vastuuta toisen maan pankkimarkkinoiden ongelmista on mielestäni äärimmäisen ongelmallista. Toisaalta voi toki syntyä sellainenkin tilanne, jossa yhdellä vakuusjärjestelmällä on etujensa mukaista tukea toista järjestelmää niin, että esimerkiksi yhdistynyt kuningaskunta voi ottaa ja ottikin Irlannin siipiensä suojaan, vaikkei edellä mainittu ole edes euroalueen jäsen, niin toki jättäisin mahdollisuuden vapaaehtoiseen luototukseen vakuusjärjestelmien välillä siinä tapauksessa, että tämä luotottajan, luotottavan vakuusjärjestelmän kannalta on järkevää. Näin heikennän tässä siis komission ehdotusta siitä, että tällainen luotottaminen järjestelmien välillä olisi sitovaa. Minä haluan siitä vapaaehtoista. Sitten vielä viimeinen kohta. Tässäkin asia, jossa kun puhutaan Euroopan yhteistyöstä, yhteistyöstä mielestäni niin voitaisiin ottaa ehdotuksessa huomioon, mutta vapaaehtoiselta pohjalta. Jäsenvaltioiden tulisi voida rakentaa rajat ylittäviä talletusten vakuusjärjestelmiä, koska saattaa olla niin, että erilaiset pankkimarkkinat näin yhdistyvät. Ja taustana on se, että ö, yhteisessä padassa on sitten enemmän rahaa ja näin maksukyky säilyy parempana vahinkotapauksissa. Ja toisaalta myös usein nämä pankkijärjestelmät ovat niin pitkälti nivoutuneita toisiinsa, että olisi järkevää toimia näin rajat ylittävällä tavalla, mutta tämänkin haluaisin olevan täysin vapaaehtoista, ei sitova järjestelmä. Tässä vaiheessa päättäisin ehkä oman alustukseni, mutta kun tässä nyt esimerkiksi katson Vicky Fordin suuntaan myös muihin varjoesittelijöihin, niin toteaisin, että olen erittäin kiitollinen erittäin rakentavasta yhteistyöstä tässä vaiheessa. Ja tähän asti olen ollut yhteydessä kaikkien eri ryhmien varjoesittelijöihin. Yhteistyö on ollut erittäin tiivistä ja minun tavoitteeni on tässä nyt saada aikaan sellainen paradigma muutos, joka johtaa joustavuuden lisääntymiseen jäsenvaltioissa. Ja olen täysin tietoinen siitä, että on tarpeen mm, myös ottaa huomioon kollegojen ajatukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toivon, että mietintöluonnoksessani tämän olen onnistunut tekemään. Ja nyt toki kuulen vielä lisäajatuksianne ja otan ne ehdottomasti huomioon. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Varjoesittelijät. Vielen Dank, äh, Frau. Kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan tähän ei juurikaan lisättävää ole. Esittelijä puhui hyvin tyhjentävästi. Minunkin mielestäni komission ehdotus äh, on periaatteessa ihan tervetullut. Tavoitteenahan oli erityisesti yksinkertaista ja harmonisoida olemassa olevia järjestelmiä samoin kuin suojella tallettajia entistä paremmin. Yksinkertaistaminen ja kuluttajan suoja ovat luonnollisesti tuen ansaitsevia asioita ja myös se, että pyritään EUn laajuisesti yhtäläisiin yhdenmukaisiin standardeihin. Kuitenkin kuitenkin täytyy olla varovainen, ettemme liioittele tätä harmonisointipyrkimystä. On otettava huomioon pankkijärjestelmien erot eri jäsenvaltioiden välillä ja siksi myös vakuusjärjestelmien erot on hyväksyttävä. Tärkein kritiikki komission ehdotukseen liittyen olisi mielestäni seuraava. Peter Simon jo viittasi mm, tähän talletussuojan maksu määrä Ja sitten tämä 1,5 prosenttia esimerkiksi 10 vuoden talletuksista on mielestäni liian korkea. Ja mielestäni myöskään komissio ei ihan ole loppuun asti ajatellut tätä ehdotustaan. Kyllä tämä riskiin perustuva analyysi on ihan hyvä sinänsä, mutta eri jäsenvaltioiden väliset erot eivät heijastu mielestäni kylliksi hyvin tähän ehdotukseen. Ja kun ajatellaan olemassa olevia, olevien järjestelmien välisiä eroja, mielestäni ei ole mahdollista näitä eroja poistaa tuosta vain ja komission pyrkimykset harmonisointiin menevät liian pitkälle. Kyllä tässä todella myös joustavuutta kaivataan. Peter Simon tuossa äsken ehdotti meille, miten hän haluaisi ratkaista nämä ongelmakohdat. Ja minun mielestäni hänen ehdotuksensa ja lähestymistapansa ovat erittäin tasapainoisia. Yhtäältä tallettajien suojaa parannetaan, mutta ei kuitenkaan kiristetä pankkien tilannetta liikaa. Pete Simonin ehdotuksessa sovitaan vähimmäistandardeista, mutta samalla hyväksytään kuitenkin kansalliset erot. Minä haluan todella tässä vaiheessa kiittää minäkin puolestani hyvästä yhteistyöstä. Esittelijä on todella alusta asti, alusta asti ottanut kaikki meidät varjoesittelijät mukaan tähän työhön ja on hyvin avoimesti kuunnellut meitä ja ottanut huomioon meidän kantamme. Ja myös minun kommenttini löytyvät tuolta mietintöluonnoksesta. Se ei aina ole ollenkaan itsestään selvää. Täytyy sanoa, että voin tukea täysin esittelijäämme ja viimeiset yksityiskohdat voidaan varmaan hioa kompromissineuvotteluissa. Kiitos. Wolf. Wolf. A question? Okay. onko kysymys? A, Varjo, esittelet ensin. Minäkin olen hyvin kiitollinen hyvästä yhteistyöstä, niin kuin edellinenkin puhuja. Pari huomiota. Ensinnäkin on aivan ilmeistä, että rahoituskriisi, mitä tulee keskiverto kuluttajaan, niin on tehnyt hänestä huomattavasti epävarmemman ja siksi on ajankohtainen – asia huolehtia erityisesti piensäästäjän rahoista ja kaikki olemme sitä mieltä, että tulisi tarjota sellainen ratkaisu, jossa käytettäisiin samaa mittatikkua koko Euroopassa. Pyrimme siis nyt kehittämään sellaisen ratkaisu, tai ratkaisun sellaiseen tilanteeseen, jonka emme halua lainkaan syntyvän. Haluamme estää tämän tilanteen syntymisen jo ennalta. Ja tästä syystä mielestäni esittelen ehdotus näiden varojen mahdollisesta käytöstä ennaltaehkäisevään, ennaltaehkäiseviin toimiin, siis tämä varhaisen välintulon ehdotus, että Paybox on mielestäni hyvä ehdotus ja joissain tapauksissa se varmasti tulee hyödyttämään maksukyvyttömyyden estämiseksi. yhdestä asiasta kuitenkin nyt tässä täytyy pitää kiinni, kun todella joudutaan kova kovaa vastaan myös tulevaisuudessa. Syntyy tila, tilanteita, joissa pelastaminen ei ole mahdollista ja pelkään pahoin, että tämän järjestelmän äh, kehittämisestä huolimatta mutta nämä 100 000 eivät sitten kuitenkaan ole saatavilla siinä vaiheessa, kun ne pitäisi maksaa ainakin säästötoiminnan alkuvaiheessa. Siksi tarvitaan todella vakaa pohja. Siksi kaikkialla Euroopassa täytyy ottaa huomioon erityistilanteita, ajatellaan vaikkapa Saksan säästökassoja, emme saa mennä pidemmälle kuin vaatia tämän 100 000 euron talletussuojan toteutumisen. Emme saa mennä pidemmälle, ei saa myöskään käydä niin, että kilpailu vääristyy. Ja tämä mm, kilpailun vääristyminen estetään nyt tällä ehdotuksella. Me pyrimme nyt todella saamaan aikaan ehdotuksen, joka on kaikille tasapuolinen. Yksi asia täytyisi kuitenkin muistaa yksittäisillä laitoksilla on omat riskinsä, jotka liittyvät niiden toimintaan. Kriisi on tämän myös meille osoittanut. Jotkut osavaltiopankit esimerkiksi Saksassa ovat hyvin tervetulleita jäseniä tällaiseen yhteenliittymävakuutukseen, vaku- vakuusjärjestelmään, mutta toiset taas eivät ja siksi mietinkin, että, että kyllä kansallisille valvontaviranomaisille täytyy vielä jättää pelivaraa ja tiettyjä näistä kysymyksistä olemme jo käsitelleet esittelijän kanssa ja voimme ehkä vielä muotoiluja katsoa tässä jatkossakin. En eh, minä tässä nyt yksittäisiä instituutteja halua mitenkään sormella osoittaa, eikä meillä myöskään ole tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa, mutta yleinen ongelma tällaisenaan ehkä tulisi nostaa kuitenkin esiin. Tämän lisäksi meillä on joitain erityistapauksia. Ajattelen tällaisia saksalaisia Bausparkasse, pankkeja, joilla on vapaaehtoisia järjestelmiä, jotka ovat niille suorastaan kalliimpia kuin tämä meidän ehdotuksemme. Ja toki meidän täytyy täytyy ne hyväksyä, koska niiden vakuusjärjestelmät ovat vakaammalla pohjalla kuin mitä me nyt vaadimme. Eli pidemmälle toki täytyy voida mennä. Muuten esittelijä ja myös edellinen puhuja ovat tässä kyllä jo puheenvuoroissaan sanoneet kaiken, mitä sanottavaa on. Ja se, että tässä nyt vielä menee vuosia siihen, että päästään tähän viiden työpäivän maksu määräaikaan, niin siihen menee jonkin verran vielä aikaa, mutta matkalla ollaan kuitenkin oikeaan suuntaan ja ehkäpä tässä jotain tiettyä hienosäätöä vielä voidaan toteuttaa, mutta periaatteessa olemme hyvin lähellä tavoitetta ja varmasti saamme kyllä menestyksen sitten aikaa loppukädessä. Kiitos. Sven. Kiitoksia. Sven. Ich will jetzt nicht äh, viele Worte wiederholen. Die, ähm, aus, ich will aber ein paar Dinge noch... Täällä on jo sanottu varsin paljon, mutta minä haluaisin nostaa vielä muutamia asioita esiin. E, tavallaan lisäyksinä. Nähdäkseni rahoituskriisi ja ne selitykset, joita olemme joiltakin jäsenvaltioilta, hallitukselta ja e, EUta kuulleet e, näistä e, tarvittavista vakuuksista. Eli siitä, että on tiettyjä tatuksia, joihin sisältyy riskejä. Ja pankkijärjestelmässä täytyy suojata talletukset. niin minusta vaikuttaa siltä, että ikävä kyllä. Tässä e, valitettavasti yhdistyy eri asioita, eli puhutaan 100 000 euron e, vakuusjärjestelmästä, mutta sitten toisaalta kysytään, mitä todella suurten pankkien suhteen tapahtuu. Me tiedämme, että jos jokin niistä e, joutuu ongelmiin, niin vakuusjärjestelmät eivät riitä kattamaan niitä. Ja silloin tapahtuisi jotain, josta emme vielä tiedä mitään, jotta tämä saataisiin katettua. Joten minusta tässä on epätyydyttävä tilanne. Voidaan sanoa, että me emme tiedä, kuinka talletusten vakuusjärjestelmät laadittaisiin, kuinka pankit huolehtisivat näistä asiat kädensä kannalta ja kuinka johdonmukaisesti toimittaisiin. Ja kun katsotaan eh, talletusten vakuusjärjestelmiä ennaltaehkäisenä toimina, niin ainakaan nykyistä tasoa ei pitäisi alentaa. Ja edellinen puhuja sanoikin, että tätä ei pitäisi luoda pakollisena mallina – sillä eh, tässä tavallaan rangaistaisiin niitä, jotka ovat eh, toimineet oikein, vaan meidän tulisi etsiä kannustimia, jotta eh, ennaltaehkäiseviin toimiin ryhdyttäisiin, jotta riskeiltä saataisiin suojauduttua. Tässä on yksi asia, jota ei ole vielä otettu huomioon. Nimittäin se, onko komission arvio riskien hajautumisesta riittävä? Sillä on hyvin erilaisia liiketoimintamallia. Esimerkiksi pankki tai säästöpankki. Sillä voi olla jokin tietynlainen e, säästömalli. Sillä olisi siis selvästi alhaisemmat riskit kuin investointipankilla. Mutta samaan aikaan tallettajia on tietysti molemmilla. Voidaan kysyä, Pitäisikö esimerkiksi artiklassa 11 mainita tämä selvemmin? Niin, että otettaisiin huomioon erilaiset riskiprofiilit. Ja nämä erot täytyisi ottaa huomioon vakuusjärjestelmissä. Aivan ehdottomasti. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä. Meillä on ollut hyvin rakentavaa, joskin kriittistä keskustelua ja odotan innolla tämän yhteistyön jatkumista ja haluaisin kyllä kuulla myös komission mielipiteen siitä, miten he aikovat edetä vakuusjärjestelmäkysymyksissä ja kuinka eh, pankkien ongelman ratkaisu asiassa edetään. Viki. Thank you. Uh, kiitoksia. Ki- paljon kiitoksia esittelijälle, joka on selkeästi käyttänyt paljon aikaa ja pohtinut tiukasti tätä todella tärkeää aihetta. Totta kai tämä liittyi siihen nopeaan käteisen, ähm, käteisen siirtymiseen rajojen yli silloin, kun kriisi syntyy ja tämä talletusten vakuusjärjestelmä on todellakin tullut tärkeään aikaan ja se liittyy kyllä yhtenäismarkkinoiden koko kriisi asiaan valitettavasti on mahdollista, että tässä on maatieteellistä monimuotoisuutta, kun ajatellaan myös meidän varjoesittelijöiden työtämme ja, ja se saattaa aiheuttaa pieniä huolenaiheita ja, ja jotkut maat asettavat erilaisia prioriteetteja tämän asian johdosta. Ja tämä johtuu, tai liittyy siihen, mitä valtiovarainministerit eilen sanoivat pankeista – ja Saksassa ollaankin ajateltu sitä, että tarvitaan tiettyjä vaatimuksia tähän suuntaan. Minun asiani liittyy siihen, että meidän täytyy saada myös muutkin maat mukaan. Joskus tässä talossa on sellaisia ihmisiä, että eh, jos Saksa on esittänyt jotain ja sitten siinä on jotain eh, brittivaikutusta, niin sitten pitäisi välittömästi äänestää sitä vastaan. Mutta jos Katsotaan, katsomme nyt tätä aikarajaa. 20 päivää on mielestäni todellakin liian pitkä. Viisi päivää saattaa tuntua vähän liian lyhyeltä. En tiedä sitten, miten äänestämme siitä. Tuleeko siitä seitsemän? Mennäänkö sen, kannalta, sen osalta vielä sovitteluun? Mutta puollan sitä, että 5000 euroa tällaisessa lyhyessä aikavälissä on. Se on mielestäni hyvä ajatus mutta käytännön kannalta katsottuna, kun ajatellaan niitä ihmisiä, jotka haluavat katsoa näitä ähm, epäonnistuneita pankkeja, niin sitten heidän töiden täytyy tarkistaa tilinsä, heidän täytyy ö, ähm, vielä riidellä näistä asioista, jos syntyy vaikka avioero, tilanne, toivottavasti minulle ei sitä tule, mutta joka tapauksessa tässä on monenlaisia monimutkaisia tilanteita. Hyvä, että näitä asioita on katsottu läpi. Tämä 1,5 prosentin määrä on valtava, ähm, se on valtava määrä rahaa jos ajatellaan tällaista histo- tällaista analyysiä historian kannalta, minkä verran voidaan sitten maksaa. Yksi on se, että äh, on, yksi asia on se, että pankeita jo nyt pyydetään sitä, että niillä olisi äh, riittävästi pääomaa ja sitten puhutaan tästä likviditeetistä ja pääomasta ja sitten tämä linkitetään vielä näihin talletuksiin. Eli sitten syntyy tämä kysymys, minkä verran sitten halutaan, että täältä voidaan maksaa ulos ja korvata. Eri jäsenmaiden välillä on paljon eroja. Joissakin jäsenmaissa on ehkä sopivampaa se, että tulee mieluummin ex ante tai sitten joissakin ex post rahoitus, mutta tämä ei siis päde kaikkien kohdalla samalla tavalla. Kiitos siitä, että tähän on otettu nämä eh, poikkeukselliset summat, jos on esimerkiksi tilanne, että talo palaa ja eh, sitten pankki on vaikeuksissa, niin totta kai pitäisi silloin saada apua. En nyt henkilökohtaisesti ymmärrä, miksi pitäisi saada tällaisesta mm, miljoonien summasta tiettyjen määräaikojen aikana tämä, tämä vuosi on mielestäni, mielestäni joissakin tapauksissa liian pitkä. Sitten tämä ratkaisu, että käsitellään näitä rajat ylittäviä toimia, se on selvää, että sen pitäisi olla tässä mukana automaattisesti. Kiitokset että otit mukaan tämän Norjan asian. Ehkä siinä voitaisiin olla hieman joustavampia. Heillä on hyvin vähän pankkeja. Se on vain enemmänkin kotimaan markkinoille tapahtuvaa toimintaa. Ja emme usko, että meidän pitäisi siitä äänestää. Siellä tuntuu olevan suuret talletukset, eli, eli se voidaan jättää, Norja jättää tässä ulkopuolelle en ole niin kiltti tässä paikallisviranomaisten kysymyksessä. Northern Rock oli meille hyvä opetus ja olisi hyvä, että paikalliset viranomaiset ottaisivat vastuuta. Minun omat paikallisviranomaiseni eivät toimineet hyvin Northern Rock-tilanteessa. Jos on kyse todella pienestä kylästä, niin sitten – No, tämä 100 000 euroa on summa, joka siihenkin on esitetty, mutta ehkä me voisimme vielä vähän miettiä lisää. Sitten tähän on jätetty tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, mikä on yhdistyneen, yhdistyneen kuningaskunnan ongelma. Uskon, että siinäkin voimme löytää jonkun toisen ratkaisun. Sitten tämä Saksan kysymys. Ymmärrän täysin ja minulla on myötätuntoa kyllä tähän talletusten vakuutusjärjestelmään ja uskon, että siellä se liittyy siihen, että puhutaan tästä samasta rahoitustasosta, mutta jos halutaan tällainen molemminpuolinen talletusten vakuusjärjestelmä, joka kattaa myös pelastuspaketin ja siinä, että yritys laittaa e- enemmän varoja tähän. Ja sitten on tällainen äh, Bridge Bank-järjestelmä. Siinä on kuitenkin riski, joka syntyy silloin, kun ryhdytään tällaiseen, muka, mennään mukaan tällaiseen Bridge Bank-hankkeeseen. Jos halutaan antaa vakuudet siitä, että pankki toimii, niin se on vähän eri asia, kun puhu, annetaan likviditeettiä tietyn toiminnan lopettamiseksi. Eli ei ole välttämättä saatava hyötyä siitä, että se mitä artiklassa 18 kohdassa 8 sanotaan, riippumatta siitä mitä, mikä järjestelmä on, täytyy hankkia tämä pääoma tuota riskiä va varten. Muussa tapauksessa meillä on 27 erilaista järjestelmää. Olen näin sen ymmärtänyt. Sitten viimeinen kysymys tai viimeinen asia. Kiitos vielä yhteistyöstä. Niin, viimeisenä asiana 27 maata ja niiden yhteistyö yhdessä pitäminen on tärkeää. Valitettavasti vasta tänä aamuna saimme nämä eri kieliversiot. Englanninkielinen versio tuli perjantai-iltana. Ja kuten sanoin, tämä on hieman sekava vielä joiltakin osin, mutta haluamme kuitenkin pitää kaikki maat ja kaikki osapuolet tässä yhdessä mukaan. It's been very good for my German and I, I, no. no se, että luin tätä asiakirjaa saksaksi, niin se oli kyllä hyvä minun saksan kielen ymmärtämiselleni. Right, have we finished that little... Selvä. Eli nyt mikitkin on päällä. Eikä enää keskustella ilman niitä. Hyvä. Niin, puhujalista. Niin, minulla on se ja minä noudatan sitä. Kerrankin. No niin. Halusin vain sanoa yhden asian, joka on minulle tärkeä. Eli alkuperäisessä direktiivissä oli artia 12.1b. Ja siinä kerrotaan erityisolosuhteista. Ja sitten nämä muutokset 12 äh, äh, niin, kolme. Minä olen hieman eri linjoilla. Eli se, että ihmiset eh, joutuvat eh, todellakin eh, trilogissa vielä yrittämään tätä saada läpi. Minä olen sen valmis. Minä olen hyvin päättäen tämän suhteen. Eli 12 kuukauden määräaika voisi olla ongelma, jos kysymys on erityistilistä – Siinä ei tarvitsisi siirtää rahaa. Ja itse asiassa voisi syntyä jossakin valtiossa hyvin hankala tilanne, jos näitä rahoja ei saada siirrettyä. Minä mietin eh, tällaista summaa ja pidin sitä ongelmana. Eli jos ajatellaan, että jos on elossa ja pystyy hallinnoimaan tiliä, niin silloin tässä on hyvä Äh, silloin voi siirtää, siirtää rahaa tietä toisille. Mutta äh, jos tässä on vaikka pesänselittäjä kyseessä tai joku muu vasta tilanne, niin silloin tällaista tilannetta ei ole. Ja kuitenkaan tässä ei haluttaisi mitään credit default swappeja, eh, joten Petra, sanoppa sinä. Um, jokes or anything like that, so I'm gonna Um, just be quite straightforward. Minä en aio tässä nyt osallistua tähän vitsinheittoon, vaan mennä asioissa eteenpäin. Tämä Northern Rock yhdistyneessä kuningaskunnassa oli tilanne, joka opetti meille paljon. Oli, jotkut kysymykset olivat liian pieniä, mutta nämä pankit pitivät rahoja, jotka oikeastaan kuuluivat joillekin talletusten omistajille ja sitten kiinnitettiin enemmän huomiota kuin aikaisemmin ja mietittiin, pitäisikö meillä tässä prosessissa harmonisoitu lähestymistapa ja tällainen ex ante järjestelmä niin, että eh, odotuksethan ovat se, kuitenkin sellaiset, että talletukset ovat ikään kuin aina samat. Minun kysymykseni liittyy siihen, miten nämä likviditeetit ja varat, äh, jos ajatellaan, että eri jäsenmaissa on erilaiset järjestelmät, heillä saattavat toimia eri tavalla, se saattaa näyttää erilaiselta ja The Spiegel tänään puhuu tästä asiasta myös, että miten voisimme toimia, jotta voisimme välttyä seuraavalta kriisiltä. Ildiko, did you...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 Tämä on yksi ensimmäinen tarkistukseni ja tämän lisäksi meidän tulisi myös saada hiukan eri välineet äh, tällaisen, tällaisten asuntolainoittajapankkien suhteen. Tämä puolentoista prosentin tavoitetaso, johon viittasitte, niin tässä tapauksessa en itse asiassa hyväksy sitä, että niitä säästöjä ei otettaisi huomioon, jotka aiemmin otettiin huomioon näissä asuntoluototuspankeissa tai niiden vakavaraisuuden ja vakuusjärjestelmien osana. Ja sama koskee laskentatapaa niiden ö, summien suhteen, jotka on maksettava. Minulla on toisenlainen ehdotus ja harmonisoinnin nimissä haluaisin tätä 11.3 kohdassa valaista. Tulen kertomaan teille sitten henkilökohtaisesti näistä ehdotuksista. Kiitos. Sitten Uda. Äh, niin, hyvät kollegat, täytyy sanoa, että kun katson Baselin ehdotuksia tai joka kerta kun komissiolta tulee ehdotuksia, minulle syntyy sellainen vaikutelma, että me huolehdimme erittäin energisesti niistä asioista, jotka tähän asti eivät ole aiheuttaneet mitään ongelmia, ja että kovin paljon energiaa ei jää niiden asioiden ratkaisemiseksi, jotka tässä ovat pääasiallinen ongelma. Ja minä väsymättä jatkossakin aion vaatia, että kaikki rahoitusmarkkinatoimemme ovat tavoitehakuisia ja tavoitteenamme on reaalitalouden parantuminen, luototuksen parantaminen ja se, että kuluttaja saa helpommin ja helposti valvottavalla tavalla rahansa. Ja jos tässä nyt lähdetään erittäin luoviin pyrkimyksiin yhtäältä pankkijärjestelmämme monimuotoisuus säilyttää koska siinähän on myös paljon mahdollisuuksia. Mitä monoliittisempi pankkijärjestelmä on, sitä alttiimpi se on ongelmille. Jos halutaan säilyttää tämä monimuotoisuus, mutta samalla sitten halutaan eurooppalaiset yhteiset turvallisuusstandardit, niin tämä on kyllä valtava harppaus eteenpäin ja haluankin nostaa hattua esittelijälle. Tähän asti käydystä keskustelusta jo tiedän, että esittelijä esittelijä erittäin innovatiivisen lähestymistapansa kautta onnistuu sovittamaan eri aspektit toisiinsa niin, että luotonanto tulee entistä funktionaalisemmaksi ja siksi mielestäni Pete Simon suorastaan kirjoittaa tässä historiaa siitä, miten hyvin sovittelevalla tavalla voidaan edetä Euroopan tasolla. Olisin erittäin tyytyväinen, jos tällä valiokunnalla riittäisi voimia tukea tätä pyrkimystä. Jos tässä nyt jotain hienosääntöä tarvitaan, niin eikö hienosääntöä tarvita kaikkien mietintöjen osalla ja kohdalla? Tässä onnistumme aivan varmasti. Ja nyt koordinaattorina jo tänään esitän kiitokseni Peter Simonille ja muille luoville ajattelijoillemme. Right, thank you very much. Kiitoksia. Täällä on mainittu, että haluaisimme kuulla komission kannan. Ja äh, kun tässä nyt on useampia lainsäätäjiä, niin haluaisimme kuulla äh, komission mielipiteen niistä asiakirjoista, jotka on annettu komission työryhmälle. Ja haluaisin vakuutukset siitä, ähm, että tässä todella edetään eh, molempien lainsäätäjien suhteen. Voisitte kyllä kertoa meille hieman enemmän tästä nykytilanteesta. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos eh, tästä puheenvuorosta. En nyt haluaisi kertoa yksityiskohtaisesti asiakirjoista, jotka on annettu komissio, ää, eh, neuvoston työryhmälle. Ne on kyllä kopioitu ja annettu esittelijälle, joten Kiinnostuneella pitäisi olla ne käytettävissä. Haluaisin lyhyesti ottaa kantaa siihen kysymykseen, joka esitettiin komissiolle, eli tämän Bank Resolution-kysymyksen ja vakuusjärjestelmien yhteys. Tämä yhteys on olemassa jo komission ehdotuksessa. Siinä sanotaan, että kaikkia varoja, joita on vakuusjärjestelmässä, ovat käytettävissä myös eh, silloin, kun eh, talletuksia siirretään eh, toiselle rahoituslaitokselle. Tähän liittyy ainoastaan maksamisen hypoteettinen kustannus, mutta tässä on mitään ongelma, jos se ollaan tämän tavoittason yläpuolella. Eli tässä tämä, talletukset siirrettäisiin. Mitä sillä tarkoittaisin? Se tarkoittaa sitä, että talletukset siirtäisiin eh, yhdeltä eh, oikeushenkilöltä toiselle, yhdestä pankista toiseen. Jos kaksi pankkia yhdistyy, niin eh, joko toiseen niistä tai sitten kolmannelle pankille, niin silloin tässä luotonantajassa vaihtuvat, eli talletukset siirtää. Mutta jos tässä Eh, puretaan eh, roskapankki ja hyvä pankki sitten eh, jatkaa asiakkaiden palvelua. Eli talletukset siirtyvät oikeussubjektilta toiselle. Eli talletukset siirtyvät eri tapauksissa. Esimerkiksi Britanniassa on ollut eri malli vuorokuntaisesta pankilta otetaan talletukset ja siirretään ne toiselle pankille. Siis tässä kysymys on samasta asiasta, talletuksen siirrosta toiselle oikeushenkilölle. Ja tämä asia on otettu jo huomioon komission ehdotuksessa. Ja olemme tietoisia siitä, että on esitetty kritiikkiä täällä ja samoin jäsenvaltioiden ja sidosryhmien taholta – ja kysymys on siitä, että pankin purkamiseen kysymystä ei voi ottaa samaan aikaan kuin tämä vakuusjärjestelmä. Mutta meillä on ollut vakuusjärjestelmiä jo 50 vuotta, mutta pankkien purkaminen on uusi asia. Siitä on keskusteltu Euroopassa vain pari-kolme vuotta. Eli tähän tarvitaan paljon enemmän tietoa ja tilastietoja, tarvitaan sidosryhmien kuulemista – Tämä on tehty jo vakuusjärjestelmien suhteen, koska meillä on jo järjestelmä ja direktiivikin ollut olemassa jo pitkän aikaa. Mikäli sidosryhmät, jäsenvaltiot ja parlamentit haluavat yhdistää eh, vakuusjärjestelmien ja pankin purkamiskysymyksen synergioita, niin me olemme valmiit auttamaan kyllä tässä. Tämä on otettu huomioon jo ehdotuksessa. Ja meidän täytyy pohtia, millaisia synergiaetuja tässä on. Mutta ei silti ole niin, että talletusten vakuusjärjestelmän malli eh, eh, pysäyttäisiin sillä verukella, että me halutaan ottaa tämä pankkien purku mukaan mutta me olemme valmiit toimimaan rakentavasti myöhemmässä vaiheessa lainsäätäjien kanssa. As a matter of form, could I ask that in future... Kiitoksia. Ja sitten muodon vuoksi. Te aina annatte yleensä myös tällaiset asiakirjat tämän valiokunnan sihteeristölle. Ja se olisi hyvä tehdä jatkossakin, koska täällä todellakin on ihmisiä, jotka eivät ole esittelijöitä, varjoesittelijöitä, mutta he ovat kuitenkin kiinnostuneita tästä aiheesta, joten olisi hyvä, jos voisimme saada nuo asiakirjat jakoon. Sitten Peter, jos haluat, niin ole hyvä nyt, mutta älä puhu liian kauan. Kiitän puheenvuoroista ja uusista ajatuksistakin, joita keskustelussa on tullut esiin. Pari huomiota yksittäisiin kohtiin liittyen, kohtiin, jotka täällä ovat nousseet esiin. Äh, se, että tässä nyt äh, syntyy Vikillä jotain epäilyksiä saksalaisten ja brittien yhteistyöstä, niin tätä, näitä epäilyksiä en suinkaan Eh, itse ja kanssasi Viki, mutta todella siis kyllähän esimerkiksi Ranskan nurkasta on tullut eh, ehdotuksia. Esimerkiksi hyvin pienet, eh, pienet hallintoyksiköt, joilla ei kuitenkaan ole toimivaltaa tai mahdollisuuksia saada kunnollista kokonaiskuvaa tilanteesta. Mitä sitten tulee tämän äh, tämän puolentoista prosenttiin, joka olisi äh, talletussuojan tavoitteena. Minä ehdotan, että tähän puolentoista prosenttiin pyritään 15 vuodessa. Tästä puhutaan myös neuvostossa, tiedän sen. Siellä on puhuttu 1,0 prosentista, jotta pankkeihin kohdistuva taakka olisi pienempi. Minä tiedän, että kilpailukyvyn vääristymisen nimissä on vältettävä liian kovan, liian merkittävän taakan syntyminen pankkeille, koska tämä taakka on näiden lisävaatimusten kautta tietenkin pienille toimijoille huomattavasti raskaampi kantaa kuin suurille pankille, mutta toisaalta kyllä myös suuria pankkeja, suuria pankkeja täytyy pankkejamme täytyy suojella ajatellen vielä suurempia EUn ulkopuolella ja kilpailukykyä niiden välillä. Joten tavoitteena tässä nyt on se, että saamme parhaan mahdollisen, emme ikinä täydelliseen pääse, mutta että saamme parhaan mahdollisen vakauden näille vakuusjärjestelmillemme. Sitä olemme tässä nyt perustamassa ja tämä paras mahdollinen vaatii tietenkin myös mahdollisimman paljon rahaa. Ja kun tässä nyt tavoitteena on puolitoista prosenttia, niin hyvänen aika, jos vaaditaan vain prosenttia, niin silloinhan padassa on kolmannes vähemmän rahaa ja mielestäni tämä on kyllä varsinain, varsin suuri leikkaus. Se, että minä ehdotan, että nämä rahat on säästettävä rahastoon 15 vuodessa 10 vuoden sijaan, niin tämä on 0,1 prosenttia. Ajattelen pankkien koko säästö kautta, joten tämä taakka ei sinänsä ole kovempi kuin ää, ää, mitä muuten on 1,0 prosentin kohdalla vaadittu. Siis pankit maksavat vuosittain saman summan, mutta, pidemmä, mutta niiden maksuaika on pidempi. Eh, ex post-järjestelmät ovat toimineet hyvin menneisyydessä, mutta kriisi on osoittanut meille, että hyvä sananen eh, etukäteen saattaa rauhoittaa, mutta se varmuus siitä, että rahat todella ovat käytettävissä, vaikka kriisi pahenisi ja vaikka kriisi tulisi aivan valmistautumatta, aivan varoittamatta, niin eh, olisi kyllä erittäin myönteistä koska näin tallettajien luottamus säilyisi paremmin, ettei käy niin, että tallettajat eivät rahojaan saa takaisin, koska pahimmassa tapauksessahan käy niin, että pankki joutuu maksukyvyttömäksi, se saattaa olla maksuhaluinen, mutta maksukyvytön. Ja näin todella kaikki yksityisihmisetkin säästävät joko eläkettään varten tai jotain suurempaa menoerää varten. Kaikkihan säästävät kuukausittain ja mielestäni voimme vaatia pankeilta samaa järkevää säästötoimintaa kuin mitä yksityishenkilötkin toteuttavat päivittäisessä elämässään. Sitten lopuksi vielä tämän yksittäisen pankin panoksen laskentaperuste. Komissio on tehnyt ehdotuksen, jonka, jolle minä annan tukeni pitkälti, mutta se on vain tällainen malli jonka jäsenvaltio voi ottaa käyttöön laskeakseen, kuinka paljon tästä tavoitteesta puolitoista prosenttia eh, kunkin eh, pankin maksettavaksi lankeaa niin, että se pata saadaan täytettyä. Pankkimarkkinat ovat kuitenkin Euroopassa niin erilaisia, että meidän on jätettävä pelivaraa ja joustavuutta viimeisen seitsemän kuukauden aikana olen todella näitä neuvotteluja ja keskusteluja käynyt. Ne ovat olleet aika <laughs> pitkästyttäviäkin. Pankit, joiden riskitaso on tällä hetkellä aika sama, niin aika tylsää, mutta sitten kun katsonkin jotain toisia pankkimarkkinoita, vaikkapa Royal Bank of Scotland tai Lloyd Union, niin mietin, että että sopivatko ne tähän komission ehdottamaan äm, hajautettuun malliin ja siksi kohdassa 11.3 olen jättänyt jäsenvaltioille mahdollisuuden äh, suurempaan hajaut, riskin hajauttamiseen niin, että voidaan äh, ottaa vastaavasti huomioon niiden äh, pankkien riskiprofiili 10-300. Tämähän lyödään lukkoon jäsenvaltiossa. Tämä ei kuitenkaan saa olla sattumanvaraista, vaan perustuu sääntöihin joista, ja suuntaviivoihin, joista juuri puhun tässä 11.3 kohdassa. Ja näin todella tältä pohjalta yksittäisten instituuttien panokset, jotka poikkeavat ehkä tästä mallijärjestelmästä, voidaan laskea. Eli pyrin tässä eurooppalaiseen standardiin, mutta säilyttäen mahdollisimman suuren joustavuuden paikan päällä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. ensimmäinen kolmatta on tarkistusmääräaika ja sitten ne ehdotukset käsitellään eh, ja äänestys kuussa ja eh, kesäkuussa äänestys. Sitten 17 kohta vakuutusta kuin järjestelmät ja Piitaskinen, ole hyvä. Kiitoksia. ja jatkamme varsin sopivasti näistä talletusvakujärjestelmistä. Mutta eh, <laughs> tällä vakuutukset ovat eh, eri asia kuin pankit, eikä tämä pitäisi riittääkin. Mutta jotkut voivat olla sitä mieltä, että tässä ei tarvitsisi mitään takujärjestelmiä, mutta minä en ole tätä mieltä. Minä uskon, että ihmiset odottavat eh, rahoitus tuotteita ainakin ei jonkinlaista suojaa. kun he ovat eh, päättäneet eh, valita jonkin mallin. Eli eh, ihmisillä saattaa olla kysymys jopa elinikäisistä säästöistä. Eli kysymys on tosi suurista asioista. Meillä on ollut tällainen kriisitapaus, Kryptopelin tapauksessa siinä oli kysymys valtavista summista. Ja voidaan kysyä, että kuka oli syypää, oliko tässä juuri elmillä vastuuta. Eli eurooppalaiset kyllä haluavat äh, jonkinlaiset normit tälläkin alueella. Komissiolla on työasiakirja tästä asiasta, ja joissakin suhteessa siinä liikutaan oikeaan suuntaan. Ja olen monesta asiasta samaa mieltä, mutta on kuitenkin joitakin avainkysymyksiä, joista olen eri mieltä. Ensinnäkin todellakin täytyy olla EU-ssa jonkinlainen interventiomalli, mutta ei kuitenkaan pidä olla Euroopan laajuista mallia tai järjestelmää, sillä joissakin maissa ei ole lainkaan ongelmia, joten olisi todellakin liian suuri muutos, jos nyt ruvettaisiin siirtymään eurooppaiseen malliin, mutta kuitenkin voitaisiin konsolidoida näitä mallia niin, että vakuutuksen ottajilla olisi samankaltaisia suojauksia eri jäsenvaltioissa. Kysymys olisi kuitenkin e, kotivaltion e, valvontaviranomaisesta. Ja tämän kotivaltion e, valvontaviranomaisen pitäisi todellakin kantaa vastuunsa ja tarkistaa, mikä on minkäkin vaikutusyrityksen tila. Eli tässä on kansaisia viranomaisia. Ja tässä pitää pitää kiinni kansallisesta suvereniteetista. Mutta sääntöjä tulee kuitenkin yhdenmukaista sen suhteen, millaisia nämä kansalliset eh, takujärjestelmät ovat. Esimerkiksi eh, vaikutuksenottaja eh, Slovakiassa – hänen pitäisi olla tilanteessa, jossa hän voisi käyttää samaa menetelmää saadakseen maksun eri Eh, jäsenvaltioissa toiminnalta eh, vakuuttajalta. Minusta pitäisi olla 100 prosenttinen eh, suojaus mahdollisilta menetyksiltä kuluttajatapauksessa. Tässä valvontaviranomaisen täytyy todellakin päättää, kuinka toimitaan, mutta vakuutuksen ottajien ei tulisi joutua kärsimään, jos vakuutusyhtiö menee konkurssiin. Näinhän ei tapahdu usein. Mutta eh, jos eh, jokin on, niistä on vaikeuksissa, niin eh, silloin ihmiset kaikkoavat sen asiakkuudesta. Ja silloin pitäisi todellakin huolehtia, että rahat saadaan takaisin. Mutta kysymys on siitä, että kuinka yritys nämä rahat maksaa, että pitäisikö maksaa saman tien vai myöhemmin neuvottelujen kautta. Minusta on myös hyvä ajatus, että PK-yritykset ottaisiin mukaan, mutta en tiedä kuinka se olisi käytännössä toteutettavissa tällä hetkellä. Ja kuitenkin tässä pitäisi ryhtyä oikeasuhteisiin toimiin. Komissikin on tällä linjalla. Ja pitää, ongelmana on se, että olisi Euroopan tasolla sovittava siitä, millaisia ovat ne pk-yritykset, pitäisi ottaa mukaan. Ehkäpä komissio voisi tehdä äh, toisella kertaa ehdotuksen tästä, mutta tällä hetkellä en oikein näe, kuinka pk-yritykset voitaisiin ottaa mukaan. Äh, tällainen ex ante-rahasto olisi mahdollinen. Äh, kyseessä on varat, joita on varattu siihen, että voitaisiin maksaa eh, vakuutuksen ottajille. Tällaisia malleja on käytössä jo monissa jäsenvaltioissa, mutta eh, tätä voitaisiin kutsua myös ex ante järjestelmänä. Ja tämä voisi olla realistista. Vakuutustakujärjestelmä. Eh, kysymys on tällä hetkellä toisiaisuusperiaatteen alainen kysymys, ja näin pitäisi minusta ollakin Eli eh, se, että järjestelmä toimii, on tärkeää, ei se, miten se on toteutettu. Eli joka tapauksessa vakuutuksen ottajilla pitäisi olla samanlainen käyttökokemus näistä järjestelmistä. Tässä mietinnössäni on eh, aina ottanut eh, Iopalle merkittävän roolin. Se on uusi Euroopan toimija ja jopa pitäisi myös eh, kertoa hyvistä käytännöistä ja kertoa komission neuvostolle ja parlamentille siitä, kuinka järjestelmä tulisi toimia. Ja tässä on joitakin kysymyksiä, joihin voidaan vielä palata Peterin kanssa, kun olemme keskustelleet asiasta. Ja keskustelemme tästä vielä muiden varjoittajien kanssa ja toivottavasti menestyksekkäästi. Kiitoksia. John Paul, ilmeisesti sinä käytät ensimmäisen puheenvuoron varamiehenä. Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Näissä kysymyksissä, joissa kollegani on joiden parissa kollegani on tehnyt paljon tehnyt työtä. Hän on antanut minulle siis, Otmar Karaksesta on kyse, hän on antanut minulle tiettyjä viestejä Peter Skinnerille välitettäväksi. Hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, että kussakin jäsenmaassa on omat erityispiirteensä ja, ja herra Skinner on puhunut myös tästä vähimmäissäätelystä, kun ajatellaan vakuutustakuujärjestelmää, joka pitäisi eh, ottaa käyttöön viimeisenä keinona ja sitten täytyy suojata vakuutuksen ottajia, toisin sanoen kuluttajia, ja ei niinkään yrityksiä ja täytyy korostaa myös henkivakuutuksia. Otmar Karas on myös halunnut korostaa sitä, että veronmaksajan riski pitäisi olla mahdollisimman pieni ja että eurooppalaisten ja kansallisten viranomaisten roolia pitäisi vahvistaa. Erityisesti tämä koskee valvontaviranomaisia ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisten roolia pitää vahvistaa. Tässä puhutaan rahoituksesta. Herra Karas on sitä mieltä, että rahoitus pitäisi päättää toissijaisuusperiaatteella. Herra Skinner hän vastusti tätä etukäteisrahoitusta. Herra Karas haluaa korostaa myös seuraavia kohtia. Ensinnäkin tarvitaan erilaisia malleja. Herra Skinner haluaisi niihin täsmennyksiä kuluttajien ja kansalaisten kannalta. Lisäksi pitäisi myös taata tämä toiminnan jatkuvuus. Ja kun ajatellaan näitä määritelmiä, niin vielä maksukyvyttömyyttä ei ole määritelty riittävän hyvin. Eli näitä kohtia, joita ei ole vielä määritelty, niin niihin ei pidä ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Herra Skinner sisällyttää myös tällaiset väliaikaiset vakuutukset. Herra Karas on eri mieltä tästä. Hänen mielestään tässä ei pitäisi olla tällaista takuujärjestelmää. Sitten nämä päivämäärät korvausten maksusta. Karasin mielestä päivämäärien pitäisi olla riittävän laajat jo, kun on ottava huomioon, että on myös tuomioistuin tuomioistuinkäsittelyjä joissakin tapauksissa ja ne vievät aikaa. Nämä ovat ne huomautukset, jotka herra Karas halusi saattaa tietoomme ja tein tämän tehtävän mielelläni. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Ola. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös sinulle Peter Eh, kuten aina, minusta olette tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja yritän nyt eh, etsiä jotain epätoivoisesti huomautettavaa. On todella tärkeää, että mainitsit, että vakuutukset ovat eri asia kuin eh, talletukset tai sijoittajien korvausjärjestelmät on erilaisia eh, lainsäädäntömalleja ja erot ovat todella suuria ja sekin täytyy ottaa huomioon aivan kuten olet mietinnössäsi tehnyt. Minä uskon tähän eh, kotivaltioperiaatteeseen ja eh, vähimmäisharmonointiin. Siitä voidaan jatkaa, mutta tämä olisi ensimmäinen askel. Ja minusta myös soveltamisalaa tulee käsitellä ja näin olet tehnytkin. Tämäkin on erittäin tärkeää. Ja minusta olisi e, tärkeää mm, määritellä ja myös kysyä komissiolta, mitkä asiat tässä on otettu mukaan soveltamisalan. Kun asiasta on keskusteltu ja sinähän olet tavallaan asiantuntija, niin voidaan kysyä, mitkä e, vakuutustyypit on otettu mukaan Solvenssi 2 ja kuinka huolehditaan esimerkiksi henkivakuutukset, niitähän käytetään tavallaan e- eläkevakuutuksina tai eläkerahastoina. Ja on joitakin Pohjoismaita, joissa solvenssi kahden suhteen on ollut ongelmia. Ja tässäkin voisi syntyä ongelmia, joten tämä asia tulisi kyllä määritellä. Puhut sadan prosentin Eh, suojasta niin tiettynä aikana. Mutta tästä eh, eh, sinun täytyy vielä vakuuttaa minut, miksi tämä on oikea linja. Olet myös puhunut suojan ulottamisesta myös petos- ja väärinkäytöstapauksissa. Siis, ja tätä ei käsittääkseni ole komission ehdotuksessa. Ja haluaisin myös kuulla kantasi tähän. Sillä sijoittajien korvausjärjestelmissä Britanniassa on käytössä laajempi eh, kuluttajamääritelmä. Joten jos yrität eh, saada tämän käyttöön koko Euroopassa, niin sinun täytyy kyllä selittää asian. Sillä silloin kysymys ei ole ainoastaan konkurssista ja petostapauksista, vaan tässä käytäisi myös muitakin asioita, joiden määrittäminen olisi vaikea. Ja sivuminen sanottuna Äh, tavallaan vastauksena Bulmanille. Me teemme työtämme tässä valiokunnassa siten, että äh, suojamme kaikkia kuluttajia, näinkin voidaan sanoa, mutta toiset meistä äh, kantavat vastuuta mu- muullakin tavoin, emmekä voi aina kattaa kaikkia, mutta tämä vain huomautuksena omalta kannaltani. Ja sitten eh, rahoituksesta. Minä yritän eh, saada eh, sijoittajakorvausjärjestelmään riittävää rahoitusta. Ja siellä toistaiseksi rahoitus on liian vähän. Olen tutkinut asiaa ja olen huomannut, että eri laitoksilla, eri instituutioilla on myös epäilyksensä. Ja samoin meidän tulisi olla epäilevällä kannalla tässä kysymyksessä. Ja tässä se on ehkä vielä enemmänkin paikallaan. Sillä jos kysytään, kuinka monilla, kuinka moni vakuutusyhtiö on ajautunut konkurssiin tällä tämän ajanjakson aikana? Ja onko tästä syntynyt ongelmia rahoitussektorille? Niin vastaus on, eh, ainakin minun tietoni mukaan, että tällaista ei ole tapahtunut. Ehkä se olisi periaatteessa mahdollista. Joten on järkevää edetä tässä askel kerrallaan. Ja sinun valitsemasi suunta on aivan oikea, ainakin minun nähdäkseni ja kenties äh, joitakin tarkistuksia voidaan kuitenkin tehdä, jotta siitä tulisi vielä hitusen parempi. Kiitoksia. Sven, okay. Vicky, are you... Sven, tai Viki, haluiko sinulla? No, it's your turn next. Yes, it's just... Sinun vuorosi on seuraavana hänen jälkeen. So, it's... Minulla ei ole kirja, minä voin puhua myöhemmin. Very small points because, um, Peter, you know an awful... Muutama pieni seikka Ensinnäkin tämä 100 prosentin kattavuus. Mietinpä, onko tässä hieman tällaista moraalista epäröintiä. Aina sanotaan, että 100 prosenttia on tavoite. Ehkä se voitaisiin asettaa hieman alemmas. ja sitten tämä maksuaikataulu ja niin edelleen. Kun minä saan äh, rahaa vakuutuksista, niin sitten näin on mahdollista siirtää toiseen salkkuun sen sijaan, että ottaisi ulos käteistä. Ehkä tämä olisi hyvä ja hyödyllinen kohta. Ja sitten vielä kolmantena seikkana muotoiluasia jos yritys on edelleen maksukykyinen, niin silloin pitää ensin kääntyä tämän yhtiön puoleen ennen kuin mennään näiden rahastojen puoleen. Se oli vain minun asiani. Sitten Sven. Yeah. So first of all, um, looking forward to... No, ensinnäkin äh, mukavaa taas saada tehdä yhteistyötä kanssasi tämän asian parissa. Mehän tästä valvontapaketista jo sen suhteen teimme hyvää yhteistyötä ja samoin eh, korvausjärjestelmästä ja <clears throat> toivotan tietenkin Otmar Karasille myös pikaista paranemista. Toivon, että hän jälleen pian tulee paikalle. On todella ikävä, mitä hänelle on tapahtunut. Tämän lisäksi meillä taitaa olla hiukan äh, sellainen tapa, että me emme oikein ota vakavasti ongelmia, jotka eivät meitä vielä ole kohdanneet. Kaikki ovat tietoisia ongelmista pankkialalla ja vakuutukset, äh, vakuutusala tällä hetkellä näyttää ikään kuin olevan öö, jotenkin parempi toimia kuin pankit. Ja kyllä niin varmaan onkin ja vakuutukset eivät ole, vakuutusyhtiöt eivät ole niin kuin pankit, eikä niitä tule kohdellakaan samoin kuin pankkeja, mutta älkäämme luoko mitään myyttiä siitä, että vakuutusyhtiöt eivät olisi mitenkään olleet yhteydessä tähän kriisiin ja olisivat olleet siitä täysin irrallaan. Kyllä meidän täytyy tietää, mitä euromarkkinoilla tällä hetkellä tapahtuu. Samoin meidän on oltava tietoisia siitä, mitä on tapahtunut tietyille vaku- mitä olisi tapahtunut tietyille vakuutuksille, emme, ellemme olisi pelastaneet pankkeja monetaarisilla toimillamme. Jos emme olisi pelastaneet pankkeja ää, eh, poliittisilla rahapoliittisilla interventioillamme ja antaneet julkisia vakuuksia, niin ongelmia olisi syntynyt myös eh, vakuutusalalle. En tässä nyt eh, ajattele En nyt tässä ole sitä mieltä, että julkista rahaa tulisi käyttää markkinataloudessa yksityisten ongelmien ratkaisemiseksi. Eli voitaisiin sanoa, että voi olla tapaus pankkialalla, mutta vakuutusalan tilanne on aivan erilainen. Näitä asioita pitäisi katsoa kuitenkin myös yhteydessä toisiinsa. Ja tässä valottaisin nyt kahta asiaa. Ensinnäkin, täytyisi olla aika varovainen sen suhteen, miten ähm, pankkiala nyt toimii. Onko siis toimijoita, jotka tulevat näiden järjestelmien jäseniksi tai ovat jo niiden jäseniä siinä tapauksessa, että niitä on olemassa. Ja Jot, ja jos nämä tietyt pankit tai vakuutusyhtiöt menisivät konkurssiin, tämä olisi liian suuri taakka järjestelmien kantaa. Tämä tulisi nähdä ja toisaalta on tärkeää katsoa koko ex ante ex post kysymystä. Meidän ei tulisi olla niin luottavaisia että kuvittelisimme vaku- vakuutusten vakausjärjestelmän olevan niin vakaa, että pelkkä ex post jälkikäteissä rahoitusjärjestelmä toimisi. Mielestäni vastaperustelujakin on. Eli jos vakuutusyhtiö menee vararikkoon, ei se enää voi maksaa omasta pelastamisestaan. Eli tässä mielestäni kaatuu ex ante rahoitettavan järjestelmän perustelu. Tämän lisäksi tämä on hyvin syklistä, eli jos rahoitusmarkkinoilla on suuria ongelmia ja kaikki tehdään jälkikäteen siinä tapauksessa, että markkinat ovat jo joutuneet ottamaan vastaan kovia iskuja, niin kyllä voi olla aika hankala kerätä sitten näitä jälkikäteismaksuja ex post. Kyllä on hyvät syyt sille, miksi pankkien suhteen ja sijoittajien turvaksi vaadimme etukäteisrahoitusta, ex ante rahoitusta. Ja en ole kyllä ollenkaan sitä mieltä, että vakuutusalaa tulisi kohdella jotenkin eri tavoin ja näin siis jälkikäteisrahoituksen kautta. Ja koko tämä keskustelu vähimmäis- ja enimmäisharmonisoinnista on keskustelu, jossa täytyy tehdä päätös. Jos me lähdemme minimiharmonisoinnin linjalle, niin tämä johtaa siihen, että kun järjestelmät jäsenvaltiossa ovat hyvin erilaisia, niin tilanteet ovat erilaisia. Jos me samalla sitten, niin kuin esittelijä ehdottaa, vaadimme jäsenvaltiokohtaista sääntelyä, niin meillä on markkinoilla hyvin erilaisia toimijoita, joiden suojelutaso on hyvin, hyvin erilainen. Joten sanoisin, että jos lähemme tästä vähimmäisharmonisoinnista, niin meillä täytyisi olla tällainen isäntä lähestymistapaa. Tätä keskustelua minä kyllä todella mielelläni jatkaisin ja syventäisin tulevaisuudessa varjoesittelyiden ja esittelyiden kanssa. Viimeinen asiani liittyy PK-yrityksiin. Sharon niihin viittasi. Toivon, että tässä mietinnössä voisimme todeta, että se, että katetaan vain luonnolliset henkilöt, ei riitä. Jos Peter, tässä on jotain oikeudellisia perusteita, ehkä voit selittää ne minulle. Muuten tarvitaan tiettyjä lainsäädännöllisiä muutoksia minun mielestäni. Tässä minun ensimmäiset huomioni ja erityisen kiinnostunut tässä vielä yhteenvetona – toteaisin, että erityisen kiinnostunut olen siihen, siitä, että nämä järjestelmät toisivat etukäteisrahoituksen pohjalta. Tästähän keskustelimme myös pankkien kohdalla. Haluaisin rinnastaa vakuutusyhtiöt tässä pankkeihin. Ja että ottaisimme huomioon systeemiset riskit sillä tavoin, että ne, jo, joilla tämä on erityisen suuri tai on erityisen mm, suuri mahdollisuus sille, että maksukyvyttömyys joudutaan hoitamaan julkisiin varoin, niin nämä toimijat joutuisivat maksamaan järjestelmän ää, ähm, suhteellisesti suuremman osuuden. Todella olen aivan varma siitä, että saamme ää, äh, aikaan hyvän sopimuksen. Kiitoksia ja tämä yhteistyö todella ilahduttaa minua jo ennalta. Kiitos. Peter. Kiitoksia Sven. Sitten Peter, vielä yhteenveto. Niin aivan lyhyesti Äh, ikä kuulla, että herra Karas äh, ei ole paikalla ja minun täytyy äh, kysyä Jean Paulilta, mitä hänelle on tapahtunut. Mutta näistä kysymyksistä voin tarkastella niitä esimerkiksi näiden siirtojen suhteessa, kuten Liki sanoi, esimerkiksi jos siirtyy yrityksestä toiseen, ja sitten vastuunjako ja jotkin välittäjät, lainsäädäntö, meidän täytyisi keskustella tästä, sillä minun tutuani on, että tässä varmuudessa ei, ei tällaista pidetä tarpeisena. Ja että Solessi kakkosesta tämä on ehkä jätty pois. Mutta ehkä tätä täytyy vielä todellakin tarkastella. Meidän tulee palata kysymykseen käsittelyyn Äh, käsittääkseni äh, herra Karsila on myös äh, perusteellista teknistä tietoutta asiasta. Ole Schmidt nosti esiin periaatekysymyksen. Kiitoksia tuestasi. Mutta tässä on tosiaan kysymys tällaisesta petos- ja väärinkäytöstapauksista. Mutta tässä oli kyllä liberaali eh, esittelijä eh, alun perin eh, tässä Equitable Life-tapauksessa oli paljon teknisiä säädöksiä. Ja kysymys oli siitä, onko tässä johdettu harhaan kuluttajia. Ehkä jotkut ovat typeriä, jotkut eivät ehkä ajatelleet, että yhtiö tekee lupauksen, mutta ei ole sitä täyttää ei, että markkinat käyttäisi tietyllä tavalla, mutta näin ei tapahtunut. Joten meidän täytyy huolehtia siitä, että tällainen katastrofaalinen eh, tilanne ei enää pääse toistumaan. Mutta tosiaan, eh, että meidän täytyisi ehkä eh, palata myöskin tämän Solvenssi 2 kysymykseen ja Lifein. Mutta joka tapauksessa minulle se oli se määräävä tapaus siinä, kuinka meidän täytyy säädösyhteistyötä kehittää. Ja sitten rahoituksesta todellakin vakuutusyhtiöillä on erilaisia Me on, on keskinäisiä vakuutusyhtiöitä ja on muunlaisia toimijoita. Ja maakohtaisia erojakin on vaikka Ranskan, Britannian, Saksan välillä. On pieniä vakuutusyhtiöitä ja hyvin suuria. Joten tässä on kyse hyvin moninaisesta kentästä. Ja pitäisikö olla esimerkiksi eroja siinä, millaisia, millaista rahoitusta vaaditaan minkin tyyppiseltä yritykseltä. On e, joitakin malleja, jotka ovat siirtyessä rajojen yli. E, esimerkiksi Pohjoismaissa on ilmeisesti e, paljon keskinäisiä vakuutusyhtiöitä. Ja siellä ei, tarvitse, mutta kuitenkaan tässä ei pitäisi päätyä siihen, että, että kiisteltäisiin näistä, samoin kuin Solvenssi kakkosen suhteen. <laughs> lähes, moni tässä menetti paljon hiuksia, kun yritettiin saada tämä mm, jotenkin hoidettua kunnialla. Joten kuitenkin vakuutusyhtiöt ovat eri asia kuin pankki. Uskon kyllä, että löydämme tässä yhteisen mallin, mutta olemme vielä työn alussa. Keskustelemme tästä varmasti kunnolla. Loppujen lopuksi kyse on vastuusta ja tarvitaan turvaverkkoa. Ja kaikkein äh, haavoittuvimmat eivät äh, usko, että äh, sopimukset voisivat olla heille hyvin epäedullisia. Niin, että jos on että käy jotain, niin sitten ei saada korvauksia. Joten kyllä tässä täytyy olla säädösmekanismi turvaamassa ihmisiä tämän 100 prosentin kattaminen. On joitakin maita, joissa on jo tämä taso, joten meidän pitäisi vaatia näitä maita luopumaan siitä. Mutta voimme tietysti pohtia sitä, mikä on toissijaisuusperiaatteen osuus tässä. Eli olisiko alhaisempi kattavuus mahdollinen. Ja sitten on vielä SOS 2 liittyviä kysymyksiä. Ja niistä on kyllä puhuttu paljonkin, esimerkiksi toimeenpanotoimenpiteet. Eli voidaan sanoa, että e, tässä kohtaa pankkisektori eroaa täysin vakuutussektorista. E, kysymys on kuitenkin pitkäaikaisesta pääomasta. Ja mitkä olisivat esimerkiksi minimipääomavaatimukset e, ja missä vaiheessa esimerkiksi eh, eh, viranomaiset puuttuisivat asiaan, olisiko tässä jokin varoituskirje. Ja pääomavaatimusten eh, suhteen joka tapauksessa olisi jokin ohut kerros, joka täytyisi ottaa huomioon jo olisi kakkosen pohjalta. Meidän täytyy jo selvittää, mitä on jo käytössä tällä hetkellä ja millaista säätelyä on olemassa. Joten eh, tämä on paljon monimutkaisempi eh, kysymys kuin se, että haluamme, että tietty prosenttimäärä on olemassa. Joten voidaan sanoa, että tässä lopulta kierretään täysi kehä. Ja eh, sitten päädymme ensimmäiseen tammikuuta 2013, joka on todellakin kaikkein tärkein päivämäärä meille. Mutta joka tapauksessa kiitoksia kaikille kollegoille ja odotan keskustelua innolla. Kiitoksia paljon Peter tarkistusten 23.3. tarkistusten jä, viimeinen jättöaika ja äänestykset toukokuussa ja sitten kesäkuun kakkostäysistuntokäsittelyyn. Sitten viimeinen esityslistan kohta tänään on kyse maailmantalouden hallinnosta ja esittelijä on Gunnar. Kiitoksia paljon puheenjohtaja aion jakaa tämän mietinnön varjoesittelijöille. Me jatkamme keskustelua vielä ja haluaisin, että he voivat myös antaa panoksensa ennen kuin jatkamme tätä mietinnön käsittelyä. Kuitenkin voin antaa pienen alustuksen, kun ajatellaan tätä maailman talouden tasapainoa, niin tilanne on toisi, todellakin erilainen kuin se aikaisemmin oli. Kun ajatellaan näitä maailmanlaajuisia instituutioita, niin tilanne on hyvin erilainen verrattuna siihen, mitä se oli ennen maailmansotaa. Ja nythän me elämme täysin erilaisessa taloudellisessa, äh, taloudellisissa realiteeteissa, kun ajatellaan tätä kehitystä, joka tapahtuu niin globaali talous on todellakin erilainen. Globaali talous tarkoitti silloin aikaisemmin läntistä maailmaa ja USA ja joitakin muita maailman osa, osia, mutta kaiken kaikkiaan nuo mainitut hallitsivat talouden mm, taloutta. Nyt tilanne on täysin toinen. Nyt eri alueet ovat kehittymässä eri tavalla. Ja yksi syy rahoituskriisin takana on se, että globaali talous ei kestänyt tätä uutta tasapainoa, jota nyt haetaan. Ja kun ajatellaan tasapainoa ja epätasapainoa, niin on tärkeää muistaa, että me olemme aina nähneet epätasapainon tilanteita kymmenien vuosien ajan, kun meillä oli kolmannessa maailmassa äh, ankaraa köyhyyttä, niin silloin oli kyse epätasapainosta, ei investointeja, ei kasvua, ja tämä koski suurta osaa maailman taloutta. Siellä oli siis köyhyyttä, ja nyt on tapahtunut muutos, ja on tärkeää, muistaa, että viimeisen 30 vuoden aikana olemme nähneet sen, kuinka monet ihmiset ovat saavuttaneet melko suuren vaurauden. Tämä määrä on siirtynyt tai kasvanut yhdestä miljardista neljään miljardiin ja tämä liittyy tähän maailmantalouden hallintoon myös läheisesti. Ja nyt on tärkeää sitten globaalilla tasolla saavuttaa avoimuutta, vakautta talousjärjestelmissä ja rahoitusjärjestelmissä. Me tarvitsemme ymmärtämystä siitä, miten asioita valvotaan. Yksi ongelma, joka meillä on tällä hetkellä, on se, ja mikä liittyy myös kriisin tuloon, oli se, että meillä oli erilaisia erilaisia politiikan malleja. USAn rahapolitiikka oli johtavassa asemassa ja siellä oli tiettyjä erityispiirteitä. Ja nyt kun katsomme USAn rahapolitiikkaa, niin voimme myös löytää sieltä joitakin ongelmia ja ongelmien syitä. Todellakin asiat liittyvät hyvin läheisesti yhteen. Mutta kun keskustelemme tasapainosta, niin meidän täytyy muistaa, että myös ei ainoastaan tangoon, vaan myös tasapainoon tarvitaan kaksi osapuolta. Me puhumme paljon ylijäämistä ja niihin liittyvistä ongelmista, mutta voimme puhua myös vajeesta, koska vaje on myös asia, joka tulee mukaan silloin, kun ajatellaan ylijäämiä. Ja taloudet ovat kuluttaneet enemmän ja tämä on ollut tietysti sitten syynä tietyllä tavalla muissa muis, muilla talousalueilla syntyneisiin ylijäämiin. Meidän täytyy siis katsoa näitä kysymyksiä monelta kannalta. Jos Kiinassa on ylijäämää, niin sehän on tietenkin sehän johtuu USAssa olevasta vajeesta ja nämä kaksi asiaa, niitä täytyy tarkastella yhtä aikaa. Meidän täytyy mennä nyt eteenpäin monien tärkeiden kysymysten kerran, joista täytyy keskustella. Ensinnäkin nämä maailmanlaajuiset instituutiot. Meidän täytyy taata se, että meillä on vahvat maailmanlaajuiset instituutiot IMFn puitteissa ja G20 on järjestelmä, joka sen täytyy hoitaa tärkeää roolia. Se on tärkeää vakauden kannalta ja kasvun kannalta. Me puhumme usein sellaisista asioista, kuten solvensi kakkosesta. Me puhumme Basel kolmosesta, me puhumme näistä rakenteista, jotka liittyvät globaaliin yhteistyöhön. Ja meidän täytyy katsoa, miten me näemme nämä globaalit instituutiot. IMF on sellainen instituutio, joka kattaa monia alueita. Sille pitää antaa selkeät toimivaltuudet. G20 on myös tärkeä. Me tarvitsemme sielläkin parempaa avoimuutta ja erilaista parempaa tasapainoa. Haluaisin ottaa esille myös sen, että kun puhumme valuutoista, niin en usko, että tärkeä asia olisi se, että meillä olisi uusia sääntöjä valuuttojen kannalta, vaan se, että valuutat kehittyisivät sillä tavalla, että ne ottaisivat huomioon markkinoiden realiteetit. Ja tämä meidän pitää saada läpi. Ja jos me voimme sitten vielä samanaikaisesti katsoa ja taata, että meillä on merkittävää, relevanttia säännöstöä rahamarkkinoiden ja rahapolitiikan kannalta, niin se on hyvä asia. Sitten kolmantena asiana, jotta voisimme saada aikaan tasapainoa ja vakaampaa talouspolitiikkaa, niin meidän täytyy katsoa myös globaalia kauppajärjestelmää. Sehän on epäsymmetrinen tällä hetkellä. Meillä ei ole niin avoimia globaaleja markkinoita kuin, meidän pitäisi, kuin meillä pitäisi olla. Ja tämä on usein Euroopalle haitta ja se on selitys sille, miksi meillä on vajeita silloin, kun meillä on vajeita. Meidän pitäisi olla avoimemmat markkinat myös palveluiden osalta ja kaupan osalta, ja tämä olisi Euroopan etu. Se voisi johtaa vahvempaan vientiin ja se vähentäisi joitakin ongelmia, myös ylijäämiä. Meidän pitäisi myös globaalissa, globaalissa maailmassa katsoa tarkemmin maataloutta, koska se voi olla mahdollisuus monille köyhille maille. Silloin syntyisi vientiä näillä alueilla. Jos me haluamme tasapainoisemman lähestymistavan maailman talouden kysymyksissä, niin meidän täytyy katsoa, mitkä osa-alueet tällä hetkellä vaikuttavat tähän epätasapainoon. Ja minä yritän omassa mietinnössäni asettaa tärkeimmät tavoitteet ja katsoa, miten pystymme vaikuttamaan niihin näiden globaalien maailmanlaajuisten instituutioiden kautta. Yritän myös viedä läpi niitä rakenteita ja tätä mentaliteettia, jota meillä on ollut sitten toisen maailmansodan jälkeen, siitä lähtien kun näitä instituutioita ryhdyttiin käynnistämään. Tämä on ollut erittäin kiinnostavaa keskustelua ja sillä voi olla myös vaikutuksensa koska jos Eurooppa voi kehittää tällaisen realistisen katsomuksen maailmantaloudesta, ja kun ajatellaan, että meillä on jo olemassa olevat vakaat rakenteet, niin me voimme ehkä asettaa mallin tulevaisuuden tasapainoisemmalle ja vakaammalle talouskehitykselle. Jos katsotaan, mitä nyt tapahtuu, jos katsotaan vaikka Japaniin, niin todellakin me tarvitsemme vakaita maailmantalouden instituutioita, mutta me tarvitsemme myös näille rakenteille poliittisia tavoitteita ja vahvan ja vakaan pohjan. Odotan kiinnostuneena keskustelua tässä valiokunnassa ja myös keskusteluja tulevina viikkoina silloin, kun tämä mietintö niin menee eteenpäin. Kiitoksia. Hieman varjoesteet puuttuu, mutta Edward on täällä. Ole hyvä. Kiitos. Rahoituskriisi oli kansainvälinen, se levisi yhdestä maasta muihin, ja talouskriisi oli ja on kansainvälinen, ja velkakriisi on äh, molemmin puolin Atlanttia. Niin edelleen kriisi on äh, globaali, joten tarvitaan kansainvälisiä vastauksia. Ja olen samaa mieltä siitä, että äh, Högmarkin mietintö liikkuu tähän tärkeään suuntaan. Ja valuuttakurssijärjestelmä kaatui vuonna 1971 ja nyt meillä on vain eh, vedekäs malli. Ja kysytään, että onko tarpeeksi likviditeettiä. Ja mitä eh, sitten valuuttaan tulee, niin eh, onko järkevää käyttää kansallisia valuuttaja kansainvälisiin maksuihin? Ja eräät kansainväliset instituutiot ovat vain menneisyyden jääteitä. G20 on tietynlainen eh, lähtölaukaus, mutta voidaan kysyä, onko tämä oikea malli tulevaisuutta varten. Eikö meidän tulisi eh, institutionalisoida eh, maailmanlaajuinen hallinto? Onko, onko G20 oikea tapa? On eri toimijoita, IMF, VTO ja niin edelleen. Ne ovat toimeenpaneva puoli, mutta sitten tarvitaan myös päätöksentekoon jotain. Tällä hetkellä on G20, mutta tarvittaisiin neuvotteluita myös muodollisella tasolla. On suuria kysymyksiä. Ensinnäkin tämä hallinto. Meidän täytyy ottaa huomioon korruptio ja läpinäkyvyys, avoimuus, eh, valvonta ja inflaatio, esimerkiksi ruoan eh, tai polttoaineen vuoksi – ja tavoitteena on kansainvälinen vakaus. Varjoesittelijäni odotan innolla yhteistyötä herra Högmarkin kanssa. Haluan tehdä yhteistyötä, sillä minusta tämä aihe on erittäin tärkeä ja parlamentin tulisi antaa siihen panoksensa. Kiitoksia. Sitten Danuta Hybnä. Uh, uh, Kiitos puheenjohtaja Gunnar sinun tehtäväsi on mahdoton. Minä todella sympatiseeraan sinua ja ehkä voisin antaa sinulle joitain ajatuksia eväksi näiden ratkaisujen löytämisen puolesta. Kyllä, maailmantalouden hallinto on dramaattisen tärkeä osa todellisuuttamme ja tulevaisuuttamme tässä ja nyt. Ja tarvitaan maailmantalouden hallintoa paitsi niin kuin sanoit, siksi, että maailmanlaajuisiin kysymyksiin on löydettävä maailmanlaajuiset vastaukset ja yhteiset säännöt ja nämä globaalit markkinat, jotka ovat kansallisten suverenien markkinoiden yhteen liittymä, niin vaativat näitä yhteisiä sääntöjä entistä enemmän. Ja maailmantalouden hallintoa varten tarvitaan juuri näiden kansainvälisten maailmanlaajuisten epätasapainojen vuoksi yhteistä hallintoa ja meidän täytyy jotenkin järjestäytyä vastataksemme näihin maailmanlaajuisiin epätasapainoihin ja juuri ö, taloushallinnon kautta näin voi tapahtua. Ja tämä kriisi on osoittanut, kuinka tehottomia ehkä olemme maailmanlaajuisesti. Ja on ollut tietynlainen tyhjiö. Tyhjiö, jota tietyt tällaiset puolittain muodolliset, hiukan epämuodolliset ad hoc toimielimet lähtivät täyttämään. Ne ovat tärkeitä, niiden rooli on tärkeä edelleen tänä päivänä ja nyt kuitenkin ne, ja ne ovat yhteydessä pysyviin kansainvälisiin hallintotahoihin, mutta tällaiset ad hoc väliaikaiset instituutiot eivät itse asiassa toimi kovin läpinäkyvästi ja ne eivät ole kestävä pysyvä ratkaisu tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja kun nyt etsitään ratkaisua tilanteen muodollistamiseksi, niin G20 on tarjottu tässä ratkaisuksi. Tämä tilanteen kehittyessä nopeasti nousi esiin. Kun katsotaan G20 äh, historiaa, sen olemassaolon taustaa, G8, itse asiassa se on, se on kyllä, sen rooli, roolin merkitys on vähentynyt, mutta kun nyt nyt puhutaan, jos puhutaan lähtökohtana G7 tai G8, niin öö, en ole ihan varma siitä, että nämä tahot öö, kantavat sellaisen vastuun tunnon, että ne olisivat valmiit kantamaan maailmanlaajuisen vastuun tästä tilanteesta nyt ja sen parantamisesta. Joka tapauksessa öö, tilanne maailmantalouden hallinnossa tulee jatkumaan epätasapainoisena mutta näin ei pitkään saisi olla. Vuonna 2008 G20 toimi hyvin tehokkaasti, koska se pelkäsi, se toimi pelon kannustamana, mutta sitten muut edut ovat taas jälleen nousseet pintaan ja muut intressit. Ja Gunnar ehkä hiukan toisin sanoin mainitsit, mutta ilmaisit kuitenkin sen, että kaikkien sidosryhmien e- etujen on heijastuttava maailmantalouden yhteisessä hallinnossa, koska muuten näitä yhteisiä sääntöjä ei, ei, ei kukaan kunnioita eikä pysyviä ratkaisuja löydetä. Kysymykseni on kuitenkin seuraava, toivottavasti voit tähän vastata. Olemmeko jo nyt valmiit yhteiseen pitkän aikavälin näkemykseen, visioon? Olkaa nyt käytännönläheisiä, kun nyt tässä katsotaan eri Eh, intressejä, niin jonkun täytyy tietenkin ne vastata, mutta erojen kasvu ja kansallisten, kansallisen etun, edun ajaminen, nämä pohjautuvat eh, kansalliseen toimintaan, enkä ole ihan varma siitä, että tällaiseen yhteiseen visioon ollaan vielä valmiita. Ehkä meidän täytyy olla tässä pragmaattisia se olisi kurjaa, mutta en tiedä, onko tämä kuitenkaan ihan realistista. Kiitos. Thank you very much. Gunnar. Kiitoksia. Ja sitten Gunnar. Kiitoksia. Niin, vedetäänpä tämä yhteen. Kiitoksia kaikille näistä tärkeistä ajatuksista. On todellakin paljon keskusteltavaa. Yhteenvetona G20 on heijastuma siitä, että maailman talous on muuttunut G7-ajoista. Ja silti voidaan pohtia, onko tämä paras tapa tuoda kaikki sidosryhmät mukaan. Sillä G7 olivat mukana talousmahdit. Ja joskus tämä oli välttämätöntä, että kokoonnuttiin tuolla kokoonpanolla mutta ei, ei tällä tavalla kateta kaikkea. Ja sitten toinen asia, joka liittyy tähän. Viime vuosien kriisi on vaikuttanut meihin kaikkiin. Mutta kun puhutaan maailman taloudesta ja maailmanlaisista instituutioista, niin meidän täytyy puhua myös kolmen viime vuosikymmenen maailmanlaajuisesta menestyksestä – Eh, sen jälkeen, kun vanhat eh, istujat menettivät eh, vaikutusvaltansa. Sillä maailmanlaajuinen kasvu lähti liikkeelle 80-luvun puolessa välissä, kun meillä ei enää ollut Bretton Woods ja meillä oli vapaammat rahoitusmarkkinat. Ja nyt miljardista hyvinvoivasta ihmisestä on päästy noin neljään, joten meidän kyllä tulee kannattaa tällaista kehitystä myös tulevaisuudessa. Eli tarvitaan globaali puitteisto, tarvitaan avoimuutta, sidosryhmien täytyy päästä mukaan, mutta meidän täytyy myös huolehtia joustavuudesta, jota tarvitaan eh, kasvun takamiseksi. Ja, ja aina kysymys ei ole siitä, että tarvittaisiin eh, vakautta ja turvallisuutta, vaan, vaan tarvitaan kyllä vakaita instituutioita, mutta sitten dynaamista kehitystä ja joustavuutta. Ja jos tämä onnistuisi Euroopassa ja sitten maailmanlaajuisesti, se olisi hienoa. Kiitos Gunnar. Tästä voi hyvinkin tulla mielenkiintoinen mietintö aikataulusta. Se on hyvin löyhä tällä hetkellä. 19. toukokuuta 19. huhtikuuta olisi luonnoksi 10.5. määräaika tarkistuksille, 14.6. äänestys ja sitten tämä menisi lokakuun ensimmäiseen täysistuntoon. Mutta tässä saattaa olla jokin G20 aikataulu. Se on itse asiassa eh, neljäs marraskuuta, joten eh, me etsimme vielä marraskuun täysistunnossa. No, se voitaisiin ainakin teoreettisesti ottaa huomioon. Siellä on myös eh, FMS-tapainen Pariisissa. Joo. Joten ehkä tämä voitaisiin ottaa jo syyskuun toiseen täysistuntoon. No, tämä on tämä viime hetkellä. Tämä on äh, vain eh, ehdotus. Sinä voit harkita sitä ja määräaikoja voidaan mukauttaa siihen. Minusta meillä pitäisi olla tavoite, mitä aikaisemmin voimme käydä tämän keskustelun, niin se on parempi. Ja joka tapauksessa tässä on vielä aikaa edessämme ja meidän täytyy työstää tätä ja varjoesittelijäni ovat mielestäni samaa mieltä. Niin otat tämän huomioon. Mutta 19. huhtikuuta on seuraava etappi. Kiitoksia ja uskonpa, että kokous päättyy tähän. Kiitoksia.